So let's Aloittakaamme iltapäivän kokous, hyvät kollegat. Ennen kuin siirrymme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, haluaisin Edward Raul Helvinkin täydestysölmästäni toivottaa jäseneksi tänne. Hän on nyt Aldesta korvaamassa edustaja Busoin. Odotamme ilolla valiokuntatyöskentelyä teidän kanssanne. Tervetuloa. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 10 ja kohtaan 11. E-call-järjestelmän käyttöönotto ja lausunto Euroopan unionin laajuisen e-call-järjestelmän käyttöönotosta. Kuten tiedätte, kyseessä on auton käyttäjien turvallisuus – ja etu, ja tämä on asia, jota parlamentti on hyvin sitkeästi ajanut jo melko kauan aikaa. Olemme saaneet nyt konkreettisia askelmia, askelia eteenpäin. Aivan aluksi antaisin Olga Senalovalle esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dobré odpoledne a děkuji paní předsedající za slovo. E, já jsem opravdu ráda, že se na... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorosta. On todellakin hyvä, että voimme täällä valiokunnassa keskustella tästä hätänumerojärjestelmästä, joka on e-call. Ja pitää todeta, että vihdoinkin, koska parlamentti on jo jonkun aikaa vaatinut tämän järjestelmän käyttöönottoa. Ja tähän mennessä tämän järjestelmän on ja tarpeeksi edistystä aikaiseksi. Haluaisin muistuttaa vielä, että viime vuonna suurella enemmistöllä esitimme suositusta, että ek koolista tulee hätänumerojärjestelmä, joka käyttää hätänumeroa 12, joka on kaikille vapaa järjestelmä, jota voidaan käyttää Euroopassa. Tämän EK-järjestelmän luominen on todellakin ainoa mahdollisuus sille, että voidaan käyttää hyväkseen tällaista hätäpuhelujärjestelmää. Ja pyydämme, että kaikkiin uusiin tyyppihyväksyttyviin ajoneuvoihin kaikissa jäsenvaltioissa laitettaisiin e-call pakollisena järjestelmänä mukaan, joka sitten soittaisi tähän hätänumeroon 112. Tämä lausunto, jossa olen myös kirjastaja Kohin kanssa tehnyt yhteistyötä. Hän on tuolta liikennevaliokunnasta, sai täysistunnossa täyden tukensa ja tämä on saanut hyvin myönteisen vastaanoton. Ja kymmenen vuoden ajan meillä on ollut käytössä tällainen järjestelmä, joka ei vielä toimi, joten e olisi tärkeä järjestelmä sen mielestä voitaisiin näin pelastaa ihmishenkiä. Ja mistä järjestelmästä on nyt oikein kyse? Kyseessä ei ole pelkästään järjestelmästä, joka soittaisi nopeammin ja tunnistaisi automaattisesti onnettomuudet. Tämä voisi myöskin vähentää ihmishenkien menetyksiä liikenneonnettomuuksissa. Ja näin myöskin tämä poistaisi ruuhkia liikenteestä ja auttaisi myöskin äh, erilaisten hätäpalvelujen käytössä, tehostaisi niitä – ja myöskin antaisi meille toimintakykyä eurooppalaisen teollisuuden alalla. Meillä on kesäkuun ehdotus komissiolta vuoteen 2015 mennessä kaikissa uusissa EU-neuvoissa, ei pelkästään henkilöautoissa, vaan myöskin kevyissä hyötyajoneuvoissa olisi e-call-järjestelmä. Ja näin luotaisiin tarpeellinen infrastruktuuri, jotta voitaisiin koota nämä hätäpuhelut yhteen järjestelmään, joka toimisi yhteensuvasti, yhteen toimivasti ja jatkuvasti. Haluan todeta myöskin, että komission ehdotus on sen mukainen, mitä parlamentti on pyyntänyt. Ja olen vakuuttunut, että meidän pitää tukea tätä järjestelmän käyttäen, käyttöönottoa, jotta voidaan antaa sitten Euroopan kansalaisille kaikki tämän järjestelmän tuomat hyödyt, hyödyt. Ja voidaan taata se, meillä on sitten Euroopassa standardit käytössä, joka takaa sen, että järjestelmä toimii kaikkialla Euroopassa. Mitään viivästyksiä emme voi sallia, kun kyseessä on näin tärkeä aihe. Joten meidän pitää nyt työstää tekstiä ensisijaisena asiana. Nyt meillä on vihdoinkin kaikki lakiertukset edessämme. Nyt voidaan vielä antaa täysi tuki tälle hyödylliselle järjestelmälle. Ja olen varma, että parlamentti käyttää tilaisuutta hyväkseen. Ja turvallisuus on tekin tärkeä asia. Tämän tarkoituksena on pelastaa jopa 2500 ihmishenkeä vuosittain. Ja millä tapaa sitten aiotaan ratkaista tekniset ongelmat ajoneuvoissa. No tähän tullaan kiinnittämään vielä huomiota eri ehdotuksissa. Kiitokset mielenkiinnosta. Toivottavasti voin tehdä sitten yhteistyötä teidän kanssanne ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja myöskin liikennevaliokunnan edustajan kanssa, jonka olen jo tavannut. Ja näin yhtenäisellä tekstillä voimme taata sen, että asia etenee nopeasti ja että voidaan sitten äänestää täysistunnossa asiasta ensi vuoden helmikuussa. Tämä on meidän tavoitteemme. Kiitoksia. Thank you very much. And then I would like... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi haluaisin pyytää varjoesittelijöitä ja poliittisten ryhmien edustajia kommentoimaan. Aloitamme EPPstä. No ja, ja, nie jestem, ja nie jestem sprawozdawcą cieniem do tej sprawy, tylko chciałam zabrać... Minä en ole varjoesittelijä, mutta halusin vain osallistua keskusteluun, olen pahoillani. Do we have anyone from the... Onko EPPstä ketään? Sillä meillä ei täällä puheenjohtajalla ole listaa varjoesittelijöistä. Then przepraszam bardzo pani przewodnicząca. To jednak ja miałam zabrać głos. Anteeksi. Puheenjohtaja. Minun piti käyttää herra Van de Kampin puolesta puheenvuoro. Hän on varjoesittelijä. Olen pahoillani, olen pahoillani sekaannuksesta. Joten... We don't know actually. No meille kaikille sattuu sitä, että me tiedä, keitä itse asiassa olemme. <laughs> <laughs> E, więc ja chciałabym się, szanowni państwo, wypowiedzieć... No niin. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin käyttää puheenvuoron e, herra Wim van de Kampin puolesta, joka on pyytänyt minua esittelemään hänen kantansa tästä asiasta. IKL-tekniikka e, ja sen pakollinen käyttöönotto tulee vähentämään kuolemantapauksia teillä ja myöskin vähentämään tieonnettomuuksien vaarallisuutta. Tämä on erinomaista, koska tätä kautta pyrimme edistämään turvallisuutta. Tällä järjestelmällä on suuri mahdollisuus saada aikaan tuloksia. Kuitenkin Van den Kamp haluaisi kiinnittää huomion yhteen haasteista. Se on se, että ik järjestelmä voisi olla käytössä myös lisäpalvelujen tarjoamiseksi, kuten esimerkiksi etä diagnostiikkaa tai toiminta, jotka liittyvät kulkuneuvojen kunnossapitoon. Olen yhtä mieltä varjoistelen kanssa tästä. Ja tätä kautta pääsemme toiseen asiaan. Tätä te- tämä tekään tulisi perustua tällaiseen oraz, oras wolnego wyboru konsumentów i avoimen pääsyn perustaa access platform, eli toimijoiden pitäisi myöskin voida osastaa vapaasti tällä perustalla. Meillä ei voi olla sellaista tilannetta, jossa järjestelmä pakottaa sen mm, etukäteen, missä kuljettajan täytyy korjauttaa tai huolehtia ajonsa kunnossapitotoimista. Järjestelmän tulisi olla joustava, sen tulisi tarjota mahdollisuuksia vaihtoehtoisille kilpaileville palveluille, joten ajatujen pitäisi olla tilanteessa, jossa ovat mahdollista tehdä puhelun käyttäen auton tietokonejärjestelmää niin, että ovat yhteyttä tiettyyn palvelun tarjoajan. Missä määrin sitten ehdotusta on integroitu näihin kysymyksiin? Ei todennäköisesti varmaankaan kovinkaan paljon, mutta tämä on kuitenkin avainkysymys kuluttajille ja markkinatoimijoille. Toisaalta uuden määräyksen tulisi antaa mahdollisuus tarjota kilpailevia tar- palveluita ja tuotteita kuluttajille. Herra van den Kamp on myös huolissaan siitä, mikä on toimeenpanolle varattu aika. Herra van den Kampin mukaan meidän tulisi panna tämä järjestelmä toimeen mahdollisimman pikaisesti meidän tulisi kuitenkin myös vastata rehellisesti kysymykseen, onko tämä todella toteuttamiskelpoinen vuoteen 2014-2015 mennessä, pitäisi, koska meidän pitäisi tehdä tämä asia peripohjaisen hyvin. Muussa tapauksessa koko ajatuksen potentiaali tuhoutuu. En sano, että tämä on epärealistista, mutta meidän tulisi kuitenkin keskittyä siihen, voiko järjestelmä, voidaanko järjestelmä todella panna toimeen vuoteen 2015 mennessä. Ja viimeinen asia, joka minun pitäisi nyt ottaa esille, on sitten se, että jo nyt jotkut tuottajat ovat tuottamassa tällaisia eh, kehittyneitä e-call-järjestelmiä, joiden pitäisi antaa lisää tietoa erilaisille hätäpalveluille, esimerkiksi erilaisten turvatoimien määrä siis eh, esimerkiksi ilmat, evac, ilmatyynien eh, määrä, jotka on asennettu tiettyyn ajoneuvoon. Tässä oli minun osuuteni, rouva puheenjohtaja, olen todellakin edelleen pahoillani tästä sekaannuksesta ja toivon, että pystyn nyt esittelemään ryhmäni kannan asianmukaisesti. And, uh, who... Paljon kiitoksia. Kuka on Alden varjoesittelijä tässä asiassa? The, for the time being we do not have uh, tällä hetkellä kukaan paikalla oli ja ei halunnut kommentoida. Entä vihreiltä? Olkaa hyvä. Zumindest derzeit. Niin ainakin tällä hetkellä en usko, että meillä on tässä mitään etuja, mutta on asiasta selvää. Mutta muuten on varmaankin tässä varjoesittelijänä sitten. Ja se, mitä edustaja Ansektelä totesikin, tähän haluaisin vielä jatkaa. Mekin olimme epäileviä sen suhteen, kuinka nopeasti tällainen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja kuinka nopeasti ja hyvin se voidaan tehdä. Tämän takia tietenkin on hyvä, että on aikapaineita, mutta sitten pitää myöskin samalla miettiä perusteellisesti, että käyttäänkö sitä. Että onko tässä taattu sitten yhteen toimivuus. Ja että meillä on avoimia eh, toiminta-alustoja, tämäkin on myöskin tärkeää ja että täällä on jo toimijoita, jotka tarjoavat tällaisia järjestelmiä. Ne pitää jotenkin jollain tapaa ottaa mukaan tähän. Ja kysyisikin komissiolta, koska komissiohan painottaa sitä, että tämän pitäisi olla neutraali erotus. Tämän takia kysymykseni komission suuntaan olisi, miten pitkälti jo olemassa olevat järjestelmät voidaan ottaa tähän mukaan? Miten ne, ne voidaan huomioida tässä teidän ehdotuksessanne? Tämä olisi yksi kysymys. Ja vielä sitten toinen kysymys vetää, mitä edustaja Hanslik totesi. Onko tämä aikataulu realistinen? No tämä on oikeastaan toinen kysymykseni komission suuntaan myös. Ja onko komissio saanut jo neuvostolta viestejä, mihin suuntaan keskustelut ovat menossa neuvostossa? Thank you. And, uh, we'll, uh... Kiitoksia. Annamme varjoistelijoiden puheenvuoron jälkeen komissiolle mahdollisuuden kommentoida. ECR Malcolm Harbour ei ole paikalla tällä hetkellä. Onko joku muu, joka haluaisi kommentoida? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Olin Koch liikennevaliokunnasta, olin siellä ryhmäni varjoesittelijä EPP. Haluaisin vain korostaa sitä, mitä Rova Senola sanoi, että läheinen yhteistyö, joka perustuu siihen, että haluan tämän 112 hätänumeron kaikkialle Euroopassa, kaikille kustannukset tomana. Ja siitä huolimatta tuu kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, että on yksityisiä tarjoajia. Pidämme suuressa arvossa sitä, että myöskin veriryhmä voidaan välittää niiden tietojen joukossa, jotka välitetään eteenpäin, tai se, että on tiettyjä lääkeaineita, joita henkilöt eivät pysty hallituksessa käyttämään. Tämä on siis asioita, joka välttämättä nyt tietoisuudesta ehkä ole vielä toteutettavissa, mutta kuntavalita pääsee muuten pikaisesti tuloksiin, jotta tämä kunnianhimoinen aikataulu voidaan edelleen pitää kunnossa, pitää yllä. Tämä näyttää tällä hetkellä, kunnianhimoista minä olen kuitenkin kymmenen vuotta ja käsitellyt aihetta, jossa minä nyt painosta asiassa, niin edelleenkin vie tähän vielä enemmän aikaa, menee tähän enemmän kuin kaksi vuoteen vetoaisin sen puolesta, että on aikataulua. Thank you, and if I come back on the list. Kiitoksia, palaan sitten varjoesittelijälistaan ilmeisesti Guesta ei ole varjoesittelijää. Eikä EFDstäkään. Oliko muita valiokunnan jäseniä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron tässä asiassa? Uh, if not, then I'll uh, close. Eli näin ole. Päätämme tämän kierroksen ja annan nyt Onidille komissiosta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ja kiitoksia hyvät jäsenet. Lopultakin meillä on mahdollisuus keskustella tästä e-call-järjestelmästä. Tietyllä tavallahan tämä on teidän talonne lapsi. Te ette ole vain uhkailleet meitä tekemään aloitetta, vaan uskoakseni myös lähes vuosi sitten hyväksytyssä mietinnössä olitte hyvin selväsanaisia siitä, että on olemassa tarve yksinkertaiselle koetellulle teknologialle perustuvalle, vakaalle, edulliselle järjestelmälle. Tässä puhutaan noin 40 euron järjestelmästä per ajoneuvo. Näitä lukuja ei aina mainita. Ja tämä on myöskin palvelu, joka olisi julkinen palvelu. Tämä olisi ainut mahdollinen tapa taata se, että kaikki autoilijat koko Euroopan unionin läpi saisivat mahdollisuuden joko manuaalisesti ottaa yhteyttä hätätilanteessa tai hyötyä automaattisesta hätäpuhelusta, koska kyseessä on järjestelmä, joka toimii erittäin hyvin, siis 112 hätäpuhelujärjestelmä ympäri Euroopan unionin, emme sitä muuttaisi. Yksi asia, jonka edustaja Ko mainitsi, oli se, että pyrimme olemaan neutraaleja. Olkaa hyvät, älkääkä sitoutuko sellaisen teknologiaan, joka ei ole kehityskelpoista, älkääkä myöskään jaarruttako aloitteita muille palveluille, jotka voivat tarjota lisäarvoa. Tässä Tämä aloite, joka on käsillä, on erilainen kuin se, jota käsiteltiin 7-8 vuotta sitten. Se on erilainen, sillä tämä siru, siis tietyllä tavalla SIM-kortti, joka tulee olemaan kaikissa autoissa, on sellainen, että sitä voidaan käyttää e-call-järjestelmässä, mutta jos auton omistaja niin toivoo, tätä SIM-korttia voitaisiin käyttää myös muidenkin lisäarvoa tarvitsevien palveluiden käyttöön. Tämä on avoimuutta ja me menisimme jopa niin pitkälle, että antaisimme kuljettajalle mahdollisuuden valita, käyttääkö hän yksinkertaista 112 hätäpuhelua vai olisiko hänellä kehittyneempi assistanspalvelu, johon hän on hankkinut. Tämä olisi siis valinta, mutta tarkoituksena on kuitenkin se, että vuodesta 2015 kaikissa autoissa tämä mahdollisuus olisi. Tämä on myöskin tärkeää. Tämä valiokunta on ajanut käytettyjen asio- autojen asiaa ja nykyisinhän 70 prosenttia ajoneuvoista on käytettyinä hankittuja ajoneuvoja ja monia ajoneuvoja hankitaan rajat ylittävästi. Tämä olisi siis järjestelmä, joka seuraisi ajoneuvoa koko sen elinkaaren läpi eikä olisi vain ensimmäisen käyttäjän hyödyksi koituva järjestelmä. Meidän tulee olla realistisia. Meillä on kaksi osuutta tässä aloitteessa. Ajoneuvo, ulottuvuus tässä ajoneuvojen tuottajilla ei ole mitään ongelmia saada lokakuuhun 2015 mennessä näitä järjestelmiä tuotettua. Kyseessä ei ole siis jokainen uusi ajoneuvo, vaan jokainen uusi malli. Tämä antaa hiukan enemmän liikkumavaraa. Ja jo olemassa olevissa ajoneuvoissa on hyvin suuria mahdollisuuksia Meillä on jo vankkaa teknologiaa tällä alalla, se ei tule olemaan mikään ongelma. Ja toisaalta meillä on hätäpuhelujärjestelmä kansalliset viranomaiset, jotka tulevat näitä hätäpuheluja vastaanottamaan. Ja tässä suhteessa kaikki merkit ovat hyvin lupaavia. Meillä on jopa jäsenmaita, kuten Romania ja Tsekin tasavalta, joissa tätä järjestelmää käytetään jo hyvin laajasti. Mutta jäsenmaat ovat vakuuttaneet meille, että ne tulevat olemaan valmiina. Kyseessä on vain hätäpalvelukeskuksissa käytettävä ohjelmisto ja mahdollisuus myöskin suodattaa näitä saapuvia hätäpuheluita. Ähm, neuvoston suhteen neuvosto on nyt unessa, joten uskoakseni ähm, tällä talolla on nyt mahtava mahdollisuus äh, viedä tätä asiaa eteenpäin positiivisessa hengessä. Kiitoksia. Niin, paljon. Kiitoksia. Oliko meille lisäkommentteja tai kysymyksiä liittyen tähän asiaan? This is not the case, then I would like to come. Ei, ellei näin ole, antaisin esittelijälle, anteeksi, eteninpä liian nopeasti, en katsonut oikeaan suuntaan. Tälle olkaa hyvä. The commission was saying about it. Kuuntu, mitä komissio sanoi siitä, että vuonna 2015 tämä tulisi käyttöön, ja ihmettelin vain, että tämä on nopeaa mitä on tietysti on mielenkiintoista näillä, että on kaikki tapahtumat ja miten aiotaan tiedottaa tästä. Tapahtuuko se jäsenvaltio jäsenvaltiolta, vai tekeekö sen autoyhtiöt? Miten tämä, tästä tullaan tiedottamaan käytössä sähköisiä välineitä, uusia välineitä. Monet josta hyvin harvat ihmiset tietävät, että tällaista on ehdottomasti vaan hyvä aloite ja tästä pitää sellaista puhua enemmän. Thank you. Would you like to... Kiitoksia. Haluaisiko komissio vastata tähän kysymykseen? Kiitoksia näistä rohkaista sanoista. Haluan todeta, että minusta olisi para, että valmistajat nopeasti tiedottaisivat asiasta. Ja näkisin, että tässä olisi tavallaan hyvin tärkeä etu, että tässä sitten tuetaan luettavaa tuotetta. Tietenkin jotkut meidän ehdotuksen suuntautuvat myöskin siihen, että voidaan paremmin kertoa asiasta. Mutta ilman, että vakuutan liikaa teitä lainsäädäntöjen taholta, tulemmeko pitäytymään tässä aikataulussa vai emme, ja mikä loppujen lopuksi se konsepti on, mikä hyväksytään, mutta, mutta uskon, että piakkoin voimme vahvistaa teille tämän tilanteen. If we do not have Kiitoksia. Ellei muuta kommentteja tai kysymyksiä ole, antaisin esittelijälle uudelleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chtěla poděkovat eh, všem kolegům i komisi za eh, jejich poznámky a samozřejmě komisi zejména za eh, odpovědi na... na... Kiitoksia komissiolle myöskin näistä vastauksista ja hän kuulla myöskin mielenkiintoisia kysymyksiä täällä. Haluaisin muistuttaa teitä muutamasta faktasta jotka liittyvät tähän ehdotukseen ja mitkä ovat realistiset aikataulut. Nyt lähdettiin tästä 2005 eteenpäin. Eli jonkun aikaa tämä asia on täällä puitu. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että autosektori näkee jo minne suuntaan ollaan menossa. Ja sen lisäksi haluaisin myöskin muistaa tästä pilottiprojektista, joka oli Hero, joka silloin valmisteluvaiheessa toimi jäsenvaltioissa. Ja nähtiin, että pystyvätkö he sitten jollain tapaa tarjoamaan tämän julkisen palvelun. Ja kiitokset myöskin näistä kommenteista, koska tätä hyvin paljon kysyttyä asiaa, eli miten nämä kolmansille osapuolelle välitetyt tiedot e-callin kautta. No tämä on palvelu, palvelu, joka voidaan tarjota julkisena palveluna. Mutta tässä on myöskin tilaa sitten muille palveluille, jotka antavat lisäarvoa. Eli tilaa tässä kyllä on. Joten kiitokset myöskin komissiolle, että otit tämän asian esille. Minä aion tehdä yhteistyötä kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa, kuten totesin. Ja meidän tulee etsiä ratkaisuja, jotta voimme nopeasti päättää tämän asian käsittelyn meidän kaudellamme. Tämä on minun vetoomukseni, että voidaan nopeasti käsitellä nämä kaksi asiaa. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia aikataulua valiokunnassa ei vielä ole löyty lukkoon, joten palaamme siihen myöhemmin. Ainakin valiokunta käsitteli tätä asiaa nopeasti ja keskusteli nopeasti. Nyt päätämme siis keskustelun esityslistan kohdasta 10 ja 11 ja pyytäisin samalla poliittisia ryhmisiä ryhmiä kehottamaan valiokunnan jäseniä tulemaan paikalle. Nyt tänään vaikuttaa siltä, että työt menevät oikein nopeasti eteenpäin ja olisi hienoa, että kaikki vastuussa olevat henkilöt olisivat paikalla tulevissa kokouksissa, jos mahdollista. Seuraava asia esityslistalla on yhdennetyt paketin jakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi Euroopan unionissa. Tässä Pablo Arias Echeverria on esittelijänä EPPstä, mutta meillä oli tarkoitus aloittaa keskustelu vasta kello neljä, joten hän ei ole paikalla. Nyt meidän täytyy pitää kymmenen minuutin tauko. Hänelle lähetettiin jo tieto, mutta vaatii jonkin aikaa, että hän ehtii tänne kokoussaliin. Eli olkaa hyvät ja palatkaa kymmenen minuutin päästä saliin, niin jatkamme kokousta. Kiitoksia. So continue with the <clears throat> committee meeting and uh, now when... Jatkamme nyt valiokunnan kokousta. Nyt kaikki vastuuhenkilöt ovat paikalla ja voimme siirtyä nyt yhdennetyn paketin jakelumarkkina mietintöön yhdennetyn paketin jakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi Euroopan unionissa. Me toivomme että nämä uudet vaatimukset paketin jakelumarkkinoihin liittyen saadaan käsiteltyä. Ja nyt Pablo Arias Echeverria ja saa ensimmäisen puheluvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos siitä, että olitte paikalla. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tämä on ensimmäinen puheenvuoro nyt kesätauon jälkeen ja toivottaa teidät kaikki myöskin tervetulleeksi. Toivon, että olette kaikki nyt saaneet patteri ladattua tähän viimeisen jaksoon vaalikaudella, joka on ollut hyvin intensiivinen. Ja nyt haluaisin käyttää puheenvuoron, joka ei ole kovinkaan pitkä. Minusta on tärkeää kuulla teidän mielipiteitänne, eri poliittisten mielipiteiden kantoja tästä miestinnöstä, josta me käymme keskustelua. Haluaisin selittää pääpiirteissään peruspisteet, jotka tässä mietinnössä ovat noudatan linjaa, jonka jo ilmoitin puheenvuorossani viime kesäkuussa. Tässä on viisi osaa tässä mietinnössä, jotka ovat olennaisia. Ensimmäinen osa käsittelee sitä, mikä on jakelun merkityksellä jo siinä mielessä, että ne ovat tärkeitä sähköiselle kaupankäynnille Euroopan yleensä markkinoilla. Ajatusten vaihtoehto me kävimme kesäkuussa ja on, tämä on hyvin ratkaiseva tärkeä. Ajattelen koko sähköisen kaupankäynnin kanavaa. Se on Euroopan laajuisesti kysymys. Se on siitä, että tarvitaan palvelupalveluita, jotka ovat laadukkaita, jotka ovat saatavilla kautta Euroopan. Ne ovat tärkeitä, jotta saadaan aikaan kaupankäyntiä internetissä ja se todella kulminoituu tähän. Toinen asia on sitten kuluttajien astaminen jakeluprosessin keskiöön haluan kiinnittää huomion siihen, eh, miten tärkeää on se, että lisätään kuluttajien luottamusta. Toisaalta on tärkeää ajatellen sitä, että mm, markkinat ovat mahdollisimman laajat ajatellen tarjouksia, tarjontaa, mitä kuluttajille on, ja että palvelujen pitää olla sellaista mahdollisimman helposti saatavilla. Täytyy lisätä siis kuluttajien luottamusta, täytyy antaa myöskin tietoa kuluttajille – ja kaikki se, heidän täytyy voida myöskin saada tietoa siitä, missä paketti on menossa, milloin paketti saapuu, kuka sen toimittaa ja mihin hintaan viime kädessä se toimitetaan ja mitä tehdä, jos paketti joudutaan palauttamaan ja kenen puolen kääntyä, jos on valituksia. Kolmas paketti on sitten se osa, jossa keskitytään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat olennainen osa digitaalisia yhteismarkkinoita. Pienet yritykset ovat keskeisiä meidän markkinoillemme, Euroopan palvelumarkkinoillemme, myöskin jakelupalvelujen osalta. Ja on tärkeää, että niiden täytyy pystyä vastaamaan kysyntään kuluttajien taholta. Tässä ennen kaikkea ehdotan sitä, että pyritään siinä takaamaan vapaa ja tehokas kilpailu. Se on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan lisätä palvelujen tarjontaa eh, ja tätä kautta voidaan myöskin alentaa hintoja toisaalta myöskin hyvin tärkeää saada äh, vähennettyä markkinoiden pirstaleisuutta ja äh, pienet yritykset, jotka haluavat toimia yli rajojen ja tarjota palveluita, jotka ovat helpompia, yksinkertaisempia, halvempia ja turvallisempia. Pienellä yrityksillä on mahdollisuuksia harjoittaa toimintaa internetissä ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen kilpailukykyä. Kolme neljäs kohta koskee innovatiivisuutta ja yhteen toimivuutta. Nämä ovat hyvin avainkysymyksiä. Ajattelen palvelujen tarkoitusta ja ajattelen myöskin sitä, mitä vaatimuksia riittyy tähän digitaaliseen vallankumoukseen. Kysymys suurista muutoksista täytyy tehdä myöskin lainsäädännössä. Täytyy ajatella sitä eh, julkista kuulemista, joka järjestettiin, on olemassa kuluttajien ja yrittäjien tarve, että me tarve sille, että luodaan uusia säädöksiä tällä alueella. Meidän täytyy saada aikaan säädöksiä, jotka pannaan hyvin toimeen ja huolehtia siitä, että niitä noudatetaan sekin kun käyttöön. Mitä meidän pitää tehdä lainsäätäjinä oli se, että, että pitäisi saada toteutettua niitä tavoitteita, jotka me sen aiemmin se, että pitäisi samaan aikaan sopimuksia yhteisillä alueilla, jotka liittyvät standardisointiin ja myöskin yksinkertaisettua menettelyjä merkinnöissä esimerkiksi, niin että tästä on toivottua hyötyä kaikille. Mietinnössä mainitaan lukuisia toimenpiteitä eh, tässä hengessä. Meidän pitää saada aikaan sopimuksia toimijoiden kesken, myöskin hyödyntäjien, käyttäjien ja kuluttajien kesken, ja jotta voin saavuttaa tavoitteet tietyn määräajan puitteissa. Kysymys ei ole siitä, että pyrittäisiin pakottamaan joku tekemään jotakin, vaan siitä, että tehdään esityksiä, joita pyritään edistämään. Tämä teollisuus pystyy tarjoamaan ratkaisuja olemassa olevien ongelmiin, on lukuisia mahdollisuuksia kehittää yksinkertaisia järjestelmiä, myöskin sellaisia elettymisjärjestelmiä ja myöskin saada aikaan sellaisia paikkoja, joiden puolen kulut ovat kääntyä valituksia tehdessään. Tässä vaiheessa meidän pitäisi pyrkiä saamaan aikaan ajatusta, ajattelua tästä kysymyksestä, jotta ratkaistaisiin näihin kysymyksiin liittyvät ongelmat. Logistiikan toimijat ovat juuri pitäisi saada kehittämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, jotta tällä hetkellä on ratkaisevaa kuitenkin on yhteistyö, vuoropuhelu kolmen toimijan kesken yritysten, kuluttajien ja logistiikka- ja jakelupalvelujen tarjoajien kesken. Tämä on sellainen vuoropuhelu, jota Euroopan instituutin tulisi seurata, jotta voitaisiin katsoa, että ne määräykset, tuota on olemassa, myöskin täytetään. Ja sitten viimeinen osa mietintöä, jossa katsotaan siitä, että viranomaisten täytyy harjoittaa sääntelyä ja valvontaa, jotta noudatetaan olemassa olevia sääntöjä – Tämä on hyvin ratkaisevan tärkeää, ei pelkästään oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja sen sakanta katsottuna pitää saada pirstalaisuutta vähenemään, vaan myöskin sen kannalta, että tarvitaan se, sen varmistamiseksi, että saadaan aikaan avoimuutta. Nämä ovat ne peruspilarit, joille tämä mietintö siis rakentuu. Mutta kuten sanoin jo aiemmin, minä toivon, ajattelen, että Tärkeää on kuunnella varjoesittelijöitä, jotka edustavat eri poliittisia ryhmiä, ja oletankin nyt jo malttamattomana heidän kommenttejaan. Viime viikolla meillä oli hyvin hedelmällinen viime kokous varjoesittelijöiden kesken, jossa me kävimme ajatusten vaihtoa erityisistä kysymyksistä, ja poliittiset ryhmät ovat olleet valmiita keskustelemaan ja etsimään yhteisiä kantoja ajatellen sitä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys ajatellen siinä sitä toimintaa, jolla pyrimme täydentämään yhteismarkkinoita. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Seuraavana varjoesittelijät. Ensimmäisenä Senelova, olkaa hyvä. Předsedající, eh, já bych chtěla úvodem... Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ensin kiittää esittelijää puheeni aluksi. Ja minusta tämä ehdotus vaikuttaa kyllä hyvältä. Mutta kiitän myös sitä, että olen voinut keskustella esittelijän kanssa jo varjoesittelijäkokouksessa viime viikolla. Minulla on kaksi asiaa, jotka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin, kun katsotaan kuluttajien asemaa pakettien saamisessa, ja tulee kuluttajien asemaan, niin esittelijä on tehnyt hyvän ehdotuksen, jossa on otettu suurin osa ongelmista esille. Niinkin me haluamme pakettien jakelun kehittämistä, pääsyä, nopeutta ja tietenkin hyviä hintoja. No tämä on hyvää työtä, tätä voidaan jatkaa. Olen myöskin vakuuttunut, ettemme saa unohtaa sitä, että pitäisi maantieteellisesti kattaa laajemmin pakettien jakelulla myöskin ää, syrjäiset alueet. Ja jos tarjoamme tällaista, niin tämä ratkaisee monia ongelmia. Eli meidän pitää myöskin kehittää erityisesti kohtaa 16, jossa puhutaan siitä, että kuinka voidaan äm, sitten riitatapauksessa toimia, kenen puoleen käännytään ja jäljitettävyyttä pitää myöskin parantaa. Ja koska onkin kyseessä tärkeä sektori, me pitää löytää ratkaisu näihin ongelmiin. Ja vielä yksi tärkeä asia on se, että ehkä tämä on vielä tärkeämpi sosiaalidemokraateille. Meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin näiden työntekijöiden asemaa, jotka toivat näissä pakettipalveluissa. No, tämähän on myöskin vähän komission vihreässä kirjassakin mukana. Totta kai näillä työolosuhteilla on myöskin vaikutus pakettien lähetyksen nopeuteen, mutta meidän pitää olla myöskin vastuullisia ja ottaa huomioon tällainen asia sisämarkkinoilla, erityisesti pakettikuljetuksen osalta. Varmaankin voisimme luoda sen vaikka luottamusmerkin, mikä nyt ei sinänsä ole mikään uusi ajatus, kyllähän komissiokin esitti tällaista kuulemistilaisuudessa. Tällainen luottamusmerkki olisi takuu laadusta, palvelujen laadusta, mutta takaisin myös sen, että työstandardeista on pidetty kiinni. Ja näin sitten kuluttajat voisivat selkeiden tietojen pohjalta valita. Ja näin silloin myöskin kuluttajat tietäisivät, että paketit toimitetaan, kun he ostavat ne internetistä. Tietenkin pitää katsoa myöskin näitä toimitusketjun kaikkia vaiheita. Tämä on tärkeää siis kuluttajille, mutta myöskin mm, kaikille toimijoille tällä alueella. Ja olen vakuuttunut, että kaikilla yhteisillä ponnisteluilla saamme aikaiseksi sen, että luomme tasapainoisen tekstin, joka on hyödyllinen, joka luo sitten sisämarkkinoille kilpailukykyiset toimintakehykset, joka ottaa huomioon kuluttajien suojat, mutta myöskin tuottajien edut ja eurooppalaisten kansalaisten edun. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitoksia. Seuraavana Alde ja Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kollega Ariasia kiittää sydämellisesti mietintöluonnoksesta. Ajattelen myöskin juuri sitä, että se todellakin on tarttunut niihin esteisiin, joita on tällaisen jakelupalvelun luomiselle ennen kaikkea kuluttajien ja pienten kannalta. Minä olen täysin yhtä mieltä analyysistä, eli kustannusten alentaminen ensisijaisesti johtaisi parempaan in- kes- yhteentoimivuuteen ja että saataisiin tehokkaampia prosesseja. Mitä pitää mielessämme kuitenkin se, että sähköinen kaupankäynti on aika uusi ilmiö vielä Euroopassa. Vuosia tällä markkinoilla on ollut hyvin dynaamista kilpailua parhaista palveluista. Ja tässä kilpailussa viime kädessä houkuttelevat palvelut ovat ne, jotka löytyvät itsensä lävitse. Ja tätä innovaatioprosessia meidän ei pitäisi liian nopealla säätelyllä pyrkiä tukahduttamaan. Esittelijä on aivan oikein nyt asian samalla tavalla onneksi. Komission pitäisi tukea parannuksia, mutta ennen kaikkea lähteä liikkeelle siitä, että tapahtuu itsesääntelyä niin, että se luo foorumeita yhteistyölle ja tiedonvaihdolle ja niin, että yritykset siellä, missä on lisäarvoa, voivat osallistua yhtenäisten eurooppalaisten standardien kehittämiseen, esimerkiksi osoittemerkinnöissä ja pakettien yleisissä merkinnöissä. Paitsi komission pitäisi myöskin tällä alalla olevan lainsäädännön toteen, toimenpanoa valvoa. Kuluttajadirektiivillä on tässä erityinen merkitys, koska, koska siinä on vähimmäisstandardit esimerkiksi eh, kaupan peruuttamisen määräajoille ja palauttamisoikeuksille sellaisia kysymyksiä, jotka ovat aika mutkikkaita ja tässä mietintöluonnoksessa kuitenkin kaipaan yhtään mitään viittausta eurooppalaisen kauppaa koskevaan lainsäädäntöön, nimittäin sopimukset yritysten ja kuluttajien välillä, niiden osalta voitaisiin saada aikaan huomattavia yksinkertaistamisia, ja silloin ei olisi niin pelottavaa harjoittaa rajat ylittävää pakettien lähettämistä minä toivon, että tätä taustaa vasten myöskin meidän valikuntamme tulee nyt miettimään vielä kerran kantaansa tässä kysymyksessä. Korreika Arjasin mietintöluonnos on kokonaisuudessaan järkevä ja tasapainoinen, enkä usko, että siihen liittyy mitään suuria ongelmia. Kiitos. Thank you. And the... Kiitoksia. Seuraava ryhde vihreistä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä. Tämä on hyvä tasapainoinen lausunto. Ja pyydän anteeksi, että ollut mukana varjoesittelijäkokouksessa, mutta ei tarkoita sitä, että en myöskään arvosta lausuntoina, vaan päinvastoin ei tässä ole mitään ongelmia ole. Tässä on kaikki tärkeimmät asiat esillä. Kuten te ensimmäistä kertaa, jolloin esittelitte asian, silloin tuli jo niin esille. Ja juuri näinhän ne on tapahtunut, ja tämä tulee hyvin tässä näkyviin. Ja olen vähän eri mieltä edellisen puheen kanssa, mitä tulee osto-oikeuteen. Minä haluaisin todeta, että minä olen vähän skeptinen sen suhteen, että selviääkö sen neuvostosta läpi tämä ehdotus. Joten ei pidä niin nyt suminpäin sunnata, synnätä tähän näin. Minun tietojen mukaan siellä on paljon vastustusta neuvostossa, joten minä toteaisin, että ei mennä nyt tähän vielä mukaan, vaan odottaa ensin, mitä tapahtuu neuvostossa. Tämä on jännä kysymys kyllä. Mutta muutoin tämä on kyllä hyvä lausunto, jossa on hyviä painopistealueita. Thank you. And then we... Kiitoksia. Sitten Eser ja Biilan, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksen laatimisesta. Se todellakin menee oikeaan suuntaan. On hyvä, että Verkkokauppaa halutaan tukea ja vapaan kaupankäynnin periaatteita tukea eikä liiallisia taakkoja luoda pk-yrityksille. Mielestäni sähköisen kaupan uudet säännöt tulisi arvioida sen mukaan, kuinka perusteltuja ne ovat ja tarvitseeko ala todellakin niitä tuen kappaleessa 16 viittauksia erityisesti vuoden 2011 direktiiviin kuluttajien oikeuksista ja artiklan 38. tullaan toimeenpanemaan ensi vuonna ja tämä koskettaa hyvin tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi niitä menettelyjä, joita sopimusten yhteydessä tulee kunnioittaa. Meidän tulisi luoda alalle suosituksia, mutta sitä ei tulisi säädellä liikaa eikä keinotekoisella tavalla ja esittelijä on keskittynyt tällaiseen lähestymistapaan. Minkälaisia suosituksia me sitten tukisimme? Esimerkiksi koko menettelyn virtaviivaistamista, yhteen viemistä. Tämä tukisi kuluttajien samaa palvelua. Myyjän nettisivulla tulisi olla tarjolla jo tietoa. Ja tämä koskettaa myöskin kuluttajien suojelua. Ja toisi uusia vaatimuksia pk-yrityksille tiedonannon saamisen suhteen. Mutta mielestäni tämä on hyvin positiivista kaiken kaikkiaan liittyy siihen, mitä suojadirektiivissä on jo tehty. Meillä tulisi olla tiettyjä mahdot, helpottavia mahdollisuuksia esimerkiksi käyttää eri valuuttassa tehtyjen ostosten suhteen valuutta Laskinta. Toinen mahdollisuus olisi se, että kuluttajilla olisi sivustoja, joilla voitaisiin vertailla hintoja ja myöskin vertailla lähetysten hintoja. Näitä vertailuja voitaisiin tehdä reaaliaikaisesti. Ja kuluttaja näkisi kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja kaikki eri hinnat lähetyksille. Yhteenvetona miitosluonnos on hyvä. Se on oikealla linjoilla. Todennäköisesti tulen esittämään muutamia tarkistuksia, mutta ne eivät poikkea esittelijän linjasta. Kiitoksia. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Pääsimmekin varjoesittelijöiden listan päätökseen. Sitten seuraavat puhujat. Köyräydy Kampos, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin aluksi haluaisin Pablo Ariasia kiittää. Hän on todella tehnyt hyvin tärkeää työtä. Ja tämä työ vastaa niitä töitä, joita hän aiemminkin on tehnyt, ja nekin tunnen hyvin, koska olen harjoittanut hyvää yhteistyötä hänen kanssaan. Viisi tärkeää intressiä otetaan tässä esille, muun muassa toimitusten täsmällisyys, ja se on erityisen tärkeää. Rajat ylittävä sähköinen kauppahan johtaa viime kädessä siihen, että – tuotteet ylipäätään toimitetaan. Ja tällainen rajat ylittävä toimittaminen, jakelu merkitsee sitä, että monet yritykset, pienet yritykset eivät oikein luota elektroniseen kauppaan. Rajat ylittävä kauppa on huomattavasti alhaisempaa kuin kansallinen kaupankäynti myöskin äh, sähkö, sähköisen kaupan niin puitteissa. Tämä johtuu siihen, että ostajilla on epäluottamusta ja on eh, todellakin ongelmia saada tämä on kysymys viety eteenpäin. Tässä on logistiset ongelmat, toimitusongelmat taustalla ja osin myöskin toimituskustannukset ovat absurdin korkeat, vaikka kuluttaja ja ostaja, toimittaja ja ostaja olisivat vain muutaman kilometrin päässä toisistaan. Me tarvitsemme tehokkaampia jakelupalveluita, luotettavia, ja niiden täytyy ottaa huomioon ostajien tarpeet ajoissa. Tarvitaan hyvät digitaaliset sisämarkkinat. Online-markkinathan itse asiassa ovat aika hyvät suurille yrityksille, mutta suuret yritykset, niiden hänettäväsi meitä huolestuttaa. Meille tärkeämpiä ovat nyt tässä pienet ja keskisuuret yritykset, ja siksi tämä mietintö on tehtykin juuri niihin erityisesti kohdistuvasti. Nyt sitten innovaatioista. Innovaatiot ovat nykyisen tekniikan jatkoa, mutta esimerkiksi pakettien lähetyskeskuksia luotaessa tai jos ollaan valmiita siihen, että paketit toimitetaan myöskin normaalien aukiolojen ulkopuolella tai se, että voidaan seurata sitä, missä paketti on matkalla, missä, missä toimitus etenee, vaikka kysymys olisi alueesta, joka on jossakin aivan Euroopan äärialueilla täytyy tarvita todellakin sellaisia mahdollisuuksia, että voidaan verrata eri jakelupalveluita. On olemassa jakelupalveluita, jotka ovat jakaneet maailmanmarkkinat keskenään, siksi täytyy pystyä vertailemaan niitä keskenään, ja sen täytyy voida tapahtua internetin puitteissa. Me tarvitsemme sellaisia verkkosivuja, joilla nämä kustannukset jakelu, jakelupalveluista ja myöskin määräajat tutkitaan ja arvioidaan. Tätä kauttahan me saisimme paremmat integroidut digitaaliset markkinat. Ja haluaisin kuitenkin vielä kerran tässä kiittää Pavlo Ariasia. Tämä mietintö on erinomainen, se on hyvin tasapainoinen ja varmastikin kollegojemme panoksilla sitä rikastetaan ja olen vakuuttunut siitä, että Pavlo tarttuu myös esitettyyn kommentteihin. Paljon kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ellei näin ole, annan komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä komissio. Yeah, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille, jotka käyttivät puheenvuoron erityisesti Pablo Ariasille tästä erittäin hienosta työstä ja myös kaikille varjoesittelijöille heidän hyvin vahvasta työstään. Keskustelu osoitti tänään sitä, että yksimielisyyttä on ja tämä osoittaa, kuinka onnistunut Pablon mietintö on. On hienoa nähdä, että parlamentti tunnistaa samoja haasteita, joita mekin olemme havainneet, ja että se on samaa mieltä siitä, kuinka meidän tulisi edetä näiden asioiden parissa. Tämä vahvistaa sitä näkökulmaa, että tässä vaiheessa olisi liian aikaista säädellä liiallisesti alaa. Alan voidaan antaa ohjautua ja säädellä itseään täällä salissa vaikuttaa on hyvin paljon konsensusta näistä asioista ja haluaisin jälleen kerran vielä kiittää teitä työstänne. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako kukaan esittää komissiolle kysymyksiä tai kommentteja? Ellei näin ole, kiittäisin komission edustajaa. Kiittäisin myöskin kaikkia puhujia ja esittelijää ja palaamme nyt aikatauluun eli Anteeksi, nyt unohdin mainitakin tässä sen, että 8. lokakuuta on tarkistusten jättämisen takaraja ja sitten käsittelemme 4.5. päivä tarkistuksia 4.5. päivä marraskuuta. Ja valiokunnassa äänestys on 16.17. päivä joulukuuta. Siirrymme nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. To the next uh, point of the agenda. Siirrymme siis seuraavan kohtaan esityslistalla. Olemme sopineet, että käsittelemme seuraavan kuluttajasuoja kohdan kohdan 13 ja 14 yhtä aikaa. Eli molempien mietintöjen esittelijät voivat käyttää puheenvuoron aluksi ja tämän jälkeen varjoesittelijät ja muut jäsenet, jäsenet ja komission edustajat voivat käyttää puheenvuoron. Nämä kaksi mietintöä liittyvät toisiinsa. Kun esittelijä Charles de Mousse on vielä matkalla, jos tämä nyt teille sopii, koska minä olen itse tästä markkinavalvonnasta vastaava henkilö, voisin esitellä oman mietintöni. Säästämme näin hiukan aikaa. Tämän jälkeen jatkamme Krista Saanemosen mietinnöstä. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä ja rakentavasta työstä tämän mietinnön parissa. Me olemme yrittäneet järjestää kahden esittelijän kanssa yhteiskokouksia kahden mietinnön suhteen ja tämä on ollut hyvin rakentava lähestymistapa. Me olemme nyt jo tarkastelemassa tarkistuksia ja pyrimme luonnostelemaan jo kompromissi tarkistuksia niin, että meillä olisi selvempi kuva tästä sisällöstä mahdollisimman selvä. Aivan aluksi voisin käydä tarkistuksia läpi markkinavalvontamietinnön kohdalla. Sanoisin, että meillä on tässä neljä pääaluetta, johon nämä tarkistukset ovat keskittyneet. Ensimmäinen osa ovat määritelmät, seuraava online-myynti, tämän jälkeen sanktiot, taloudelliset toimijat ja viides osa liittyy määritelmiin – ja siihen, mikä rooli rekisterillä on. Aivan aluksi siis määritelmät esittelijän ja varjoesittelijöiden välinen keskustelu ja tarkistukset ovat keskittyneet siihen, onko tässä turvallisuuden ja säätelyriskin välillä eroa. Esimerkiksi Baltasar ja Schwab ovat esittäneet tarkistuksia. Tarkoituksena on tuoda ero sellaisten tuotteiden välillä, joihin liittyy turvallisuusvaara ja sellaisten, joihin liittyy säätelyvaara. Me olemme ottaneet huomioon tässä asetuksessa myöskin sen, että on tuotteita, jotka eivät täytä sääntöjä. Vaikuttaisi olevan niin, että näissä keskusteluissa ryhmät jakavat turvallisuus riskit toisaalta ryhmäkseen, siis sellaiset riskit, jotka aiheuttavat riskin kuluttajan turvallisuudelle ja toisaalta asettavat omaksi ryhmäkseen tuotteet, jotka eivät täytä vaatimuksia. Olisi mahdollista erotella nämä kaksi asiaa. Jakaa tämä riski käsite kahteen osaan. Me voisimme siis määritellä erilaisia riskejä, joita on olemassa turvallisuusriskejä tai vaaroja ja sitten riskejä siitä, että syntyy sääntöjen noudattamattomuutta. Eli meillä on siis kaksi erilaista kategoriaa, turvallisuusriskit ja vaarat ja sitten sääntöjen noudattamatta jättäminen. määritelmien osalta meillä on myöskin kysymys riski tuotteista. Tässä on jotenkin tilanteita, joissa on tuotteita, joita ei ole harmonisoitu ja ne voivat olla riskialttiita. Ja harmonisointi voisi poistaa riskit niiden osalta automaattisesti, mutta tällainen emerging risk, esiin tuleva riski on jotakin, mitä me emme vielä tunne. Se on vasta mahdollinen, että tämä aiheuttaa jonkin verran ongelmia. Meillä on ero harmonisoitujen ja ei-harmonisoitujen tuotteiden kohdalla tällaisen mahdollisesti syntyvän riskin kohdalla me emme siis etukäteen voi tietää, että riski on mahdollinen. Esimerkiksi eräissä tapauksissa on leluja, joiden kohdalla riski ei ollut ennalta tunnettu eikä seitä ollut olemassa säätelyä. Ja kuitenkin niiden kohdalla kielto oli tarpeellinen, kun riski tuli esiin. Mielestäni tällaisten tapausten vuoksi on tarpeen tehdä erottelu harmonisointujen ja ei-harmonisoitujen tuotteiden välille, kun käsittelemme niiden aiheuttamia riskejä. Sitten yksi aiheala on online-myynti. Tässä on aika paljon tarkistuksia sen tiimoilta erityisesti Le Gripiltä. Ne liittyvät siihen, että verkkomyynti tulee mainita tässä asetuksissa, asetuksessa useammassa kohdassa. Ajatuksena on se, että me voisimme luoda johdantosan kappaleen, joka korostaa sitä, että kun kaikki tämä lainsäädäntö luonnollisesti kattaa molemmat kauppatyypit, perinteisen ja online-myynnin. Tästä asiasta on keskusteltu aikaisemmin muiden direktiivien yhteydessä, joten todennäköisesti voisimme löytää tuosta kokemuksesta hyvän tavan käsitellä tätä kysymystä. Sanktioita käsiteltiin melko paljon. Eräät henkilöt olivat se mieltä, että ehdotetut sanktiot olivat melko korkeita. Haluaisin tässä alleviivata sitä, että sanktioiden tarkoitus on puuttua tilanteisiin, joissa tarkoituksellisesti tuodaan vaarallisia ja sääntöjä rikkovia tuotteita markkinoille. Kyseessä ei ole se, ettei se markintaa tuotteessa ole tai aiheutetaan esimerkiksi kuolemantapaus, kun tarpeellista huolellisuutta ei ole noudatettu. Tämä on siis suunnattu äh, harkittuja rikkomuksia vastaan. Tässä minä haluaisin olla samalla linjoilla muun unionin lainsäädännön kanssa. Tämä on edelleen kuluttajien turvallisuutta koskettava asia, mutta myöskin kilpailun tasapuolisuuden kysymys. Meillä ei saa olla sellaista tilannetta, jossa joku, joka aivan harkitusti tietää, mitä tekee, voi aiheuttaa vaaraa kuluttajille ja sillä tavoin saavuttaa hyötyä. Toivottavasti voimme olla näiden sanktioiden kohdalla siis samaa mieltä, kun kyseessä ovat nämä aivan harkitusti markkinoille tuodut vaaralliset tuotteet. Meillä oli myös muutamia kommentteja. Me kävimme komission kanssa keskusteluja liittyen taloudellisen toimijoiden velvollisuuksiin vaikuttaa olevan hyvin tärkeää tarkkailla näitä melko teknisiä kysymyksiä vielä lähemmin niin, että asetukset olisivat linjoilla tuoteturvallisuus ja markkinavalvontaosilta. Meillä on yhä tietä, tiettyjä kysymyksiä ja velvollisuuksia, jotka tulee lisätä mukaan. Ja tästä pääsemme siihen, että meidän tulisi markkinavalvonta osassa tunnistaa näihin liittyvät kysymykset, esimerkiksi tuottajien velvollisuus niiden tuottajien, jotka sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella ja joilla on toiminta Euroopan unionin sisäpuolella. Meidän tulee selvittää, minkä tyyppistä teknistä dokumentaatiota tulisi näiltä tuottajilta viranomaisille saada. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on tämä RAPEX, käytetäänkö sitä kaikissa riskeissä vai ainoastaan hyvin vakavissa riskeissä? Minä olen kahden vaiheilla olen pyrkinyt kuulemaan monia asiantuntijoita ja erilaisia mielipiteitä ja toisaalta eh, mielestäni voidaan todellakin ajatella, että rapeksia käytetään vain vakavien tilanteiden yhteydessä. Eh, kyseessä oli siis vakava eh, varoitus tilanne. En tässä mene teknisiin kysymyksiin, mutta toisaalta kun olen saanut melko paljon huomioita en vain komissiolta, mutta myöskin valvontaviranomaisilta eri jäsenmaista. Niiden perusteella vaikuttaisi olevan sellainen tilanne, että jäsenmaissa on hyvin paljon erilaisia tulkintoja, tulkintoja siitä vallalla, mikä on vakava riski. Ja jopa saman päivän tai saman viikon aikana saattaa olla erilaisia listoja, tuotteita, luetteloja tuotteita. Tietyissä tapauksissa ajatellaan, että jokin asia on vakava riski ja toisissa taas sama asia ei sellainen olekaan. Ja meillä on myöskin tämän lisäksi esiin tulevia riskejä tai sitten esimerkiksi sellaisia vaaroja, jotka ovat pitkän aikavälin vaaroja, jotka eivät siis vahingoita välittömästi, mutta esimerkiksi kemikaaleja, jotka pitkällä aikavälillä niin tekevät. Meidän tulisi mielestäni siis pyrkiä muodostamaan sellainen muotoilu, jossa kaikki erilaiset vaaratyypit otettaisiin mukaan. Ja sitten kun keskustelemme tarkemmin määritelmillistä, meidän tulisi pohtia, onko meillä kaksi eri kategoriaa, siis sääntöjen noudattamatta jättäminen ja muut riskit vai kuinka. Mutta tässä haluaisin kuulla teidän mielipiteitänne siitä, kuinka voisimme jatkaa eteenpäin. Toisaalta meillä ei ole halua jumiuttaa pienillä yksityiskohdilla koko asiaa, mutta koko Rapexia, mutta toisaalta vaara on siinä, että Rapexin turvarooli vesittyy, koska eri jäsenmaat käsittelevät näitä riskitasoja eri tavoin. Mutta nyt haluaisin kuulla teiltä kommentteja ennen kuin siirrymme varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Nyt kollegani Charles Mose tuoteturvallisuuden tuoteturvallisuusmietinnön esittelijä. Minä aloitin nyt jo hiukan etuajassa, koska tiesin, että te olette tulossa tänne ja toivottavasti teitä ei haittaa, että nyt vaihdoin hiukan järjestystä ja aloitin jo. Olkaa hyvä. Like to for being... Niin, ei se haittaa ja pyrän anteeksi myöhässä. Olen enemmissä äänestämässä lääkekoneista. Ja myötä, että monet IMKON tarkistukset meni läpi siellä, että mä meni hyvin. Katsotaan, minkä päästään sitten. Voin esittää oman osuuteni ja sitten voin kommentoida myöskin NSAta. Tässä olisi oikein järjestys, että oman mietintösi ensin ja sitten käydään, olet hiukan varjoistelija tästä muusta osasta pakettia. Yeah, and sorry for... Kiitoksia ja anteeksi tämän paikalla täällä aikaisemmin, koska minulla on muutakin tekemistä. Niin, aluksi haluan todeta, että haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä sitä, että olet olleet kaikki hyvin avoimia koko prosessin aikana, että teemme hyvän lausunnon. Jos teemme yhteistyötä, meillä on mahdollisuus saada hyvä kompromissiratkaisu, mutta toiseksi myöskin pystyn varmaankin saamaan lopullisesti tämän lainsäädännön läpi, läpi vietyä ennen kuin tämä päättyy. Ja uskon, että tämä on tärkeää. En käynyt lausuntoa läpi, koska on tästä keskusteltu aikaisemminkin. Pyrin vain nyt esittämään teille, mitkä alueet minun mielestäni ovat mahdollisia, mistä voidaan saada kompromissit aikaiseksi. Ne on yhdeksän aluetta, joista pitäisi pyrkiä työstää kompromisseja. Ensinnäkin me kävimme soveltamisalasta keskustelua ja tuoteturvallisuudesta liittyen niihin tuotteisiin, käytetään palveluissa. No tässä pitäisi katsoa, voimmeko ehkä löytää jotain kompromisseja, koska tässä onkin on ongelma sen suhteen, että kuinka tulkitaan tämän asetuksen soveltamisala Joten uskon, että tässä on kyllähän pohjaa työlle. Ja toivottavasti myös on mahdollista löytää kompromissi määritelmistä. Tällaisia elintarvikkeita imitoivista elintarviketuotteista, jotka vetovat lapsiin, koska täällä on jo lainsäädäntöä tähän liittyen olemassa. Ja kuten MSA-sakin, meidän pitäisi keskustella myöskin seuraamuksista ja minusta on ilman selvää, että, että pitää saada selkeät seuraamukset, jotta voidaan olla varmoja, että voidaan estää yritykset siitä, että he noudata lainsäädäntöä. Ja myös kyseessä on myöskin turvallisuuskysymys, eikä niinkään noudattamatta jättäminen. Tässä varmaan onkin samalla linjoilla edustaja Pietikäisen kanssa. Ja toivottavasti voin sitten tehdä tätä CE, CE plussasta. Ilmeisesti monet teistä hyväksyvät sen, että CE-merkki saattaa olla harhaan johtava, ainakin hämmentävä kuluttajille. Minun ajatukseni CE plussasta on se, että katsotaan, että miten voitaisiin tällä asiasta helpompi kuluttajille, joko CE plussa tai sitten vedetään sitten CE-tuote pois tuotteesta. Tämän suhteen on avoin, mutta mielestäni on tärkeää kuitenkin tehdä jotain, että joka helpottaisi kuluttajien tilannetta, että voidaan paremmin erotella tuotteet, eikä tämä, eikä tämä merkki johdattaisi harhaan. Viides asia liittyy varovaisuusperiaatteeseen. Mainitsin sen useamman kerran jo omassa lausunnossani. Ja totesin, että en ole samaa mieltä komission kanssa, että ennaltavarautumisen periaate on poistettu täältä. Mutta on tärkeää, jos se on kerran tällä lainsäädännössä, ei tarvitse enää toistaa. Mutta minusta on tärkeää, että se on mukana. Voin keskustella teidän kanssa, mihin se laittaa, mutta, mutta se mainittaisin sitten kuitenkin kerran. Sitten kävimme keskustelua siitä, että kuinka tätä lainsäädäntöä käyttäisiin, onko se tavallaan turvaverkko, ne kaksi, neljä ja kuusi. Tästä varmaan löydetään hyvä edistymistapa. Voimme löytää yhteisiä määritelmiä tämän asian suhteen. Monet teistä ovat tehneet tarkistuksia kuluttajille liittyen, miten voivat olettavissa olevat olosuhteet olla. Ehkä voimme löytää tähän vielä ratkaisuja, koska on tärkeää kuitenkin mainita nämä haavoittuvat kuluttajat, mutta meidän pitäisi löytää tapa mainita sen niin, että ymmärrämme asian kaikki samalla tavalla. Ja sitten vielä yksi tärkeä alue, joka on taloudellisten toimijoiden velvoitteet. Ihan rehellisesti sanottuna, minusta on tärkeää, että pitäydymme tässä hyvässä paketissa – koska velvoitteet, jotka meillä on aikaisemmissa ajatuksissa mukana, ovat ja selkeitä, mutta tiedän, että monet teistä ovat tehneet tarkistuksia tämän suhteen. Ja meidän pitäisi miettiä sitä, että ei mitenkään, mitenkään sitä varanlaiseksi toimitusketjun sisäistä turvallisuutta. Ja että tekee tekisi sen sitten helpommaksi ymmärtää, mitkä ovat talouden toimijoiden velvoitteet. Mutta minusta onkin tärkeää pitäytyä meidän vastuualuissamme, jotka me ottaa kuluttajapaketissa mukana. Mutta minusta on myöskin tärkeää, että tässä olevat määritelmät pitäisi olla siis kulutustavaroiden turvallisuuden ja tuotteiden markkinavalvonnan välillä samanlaisia. Sitten vielä artiklaan 13. Tiettyjen velvoitteiden poikkeukset talouden toimijoille. No katsotaan, mitä voidaan tehdä. Ihan rehellisesti on tärkeää, että me vaadimme talouden toimijoilta velvoitteita, mutta ei lisätaakkaa kuitenkaan, että he tietävät, että heillä on velvoite tuoda markkinoille turvallisia tuotteita. Jos kuuntelitte tarkkaan huomasitte, että en huomaa, puhun mitään artikan 7 suhteen tehdyistä kompromisseista, eli alkuperämaa erotuksesta. Ei nyt sen takia, että ei tässä voitaisiin tehdä kompromisseja, vaan sen takia, että minä tuen komission ehdotusta. En usko, että tästä saadaan nämä kompromissia aikaiseksi, joten äänestää vain valiokunnassa sitten, tuemmeko komissiota vai emme. Minusta on hyvä, että meillä on alkuperämaa merkintä. Sitten täällä on toisia asioita, joista voitaisiin puhua, mutta nämä yhdeksän asiaa ovat ne, mitkä ajattelin ottaa esille ja työstää niiden suhteen kompromisseja, jotta luomme sitten hyvän ja hyödyllisen lainsäädännön ja että meillä on tämän jälkeen tuotteiden eh, suhteen turvallisemmat sisämarkkinat. Yhdessä varjoesittelijöiden kokouksessa puhumme myös aikataulusta. Haluaisin vielä toistaa ennen kuin päätän puheen, niin halusin toistaa, että on erittäin tärkeää, että pitäydymme aikataulussamme valiokuntaäänestyksessä ja sitten, jos mahdollista, myöskin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Mutta jotta saamme laajan yhteisymmärryksen aikaiseksi. Tarvitaan kyllä vielä pari varjoesittelijöiden kokousta, josta meillä olisi enemmän aikaa keskustella keskenämme. Mutta ei muuta loppuäänestyspäivämääriä, mutta meillä olisi vain muutama kokous ennen sitä. Tämä olisi aika hyödyllistä meille. Ja kun meillä on näin montaa kompromissialuetta työstettävänä, niin tämä pitää käyttää kyllä aika hyväksemme. Sitten MSAsta vielä per kommenttia. On tärkeää, että molempien lainsäädäntöjen määritelmät ovat johdonmukaisia, mutta mistä se on mahdollista? Jos hyväksymme yhden määritelmät, niin se pitäisi myöskin toimia toisessakin. Ehkä oikeuden yksikkö voisi auttaa meitä sen suhteen, että minne on paras laittaa nämä määritelmät. Missä se olisi paras olla? Rapex sitten. Olen samaa mieltä. Tämä on vaikeaa vaikea <clears throat> löytää ratkaisu Rapeksille. Mutta minusta on tärkeää, että ainakin vähän ajoitetaan asioita, riskejä ja muita. Myöskin muutkin kuin yhdenmekaistut tavarat voisivat olla osana Rapeksissa, koska tämä saattaisi olla hyvä, että tuottajien näkyvät nimensä tässä järjestelmässä. Sillä saattaisi olla vaikutus. Ehkä ponnistelisivat enemmän, että noudattaisivat kaikkia sääntöjä. Joten on tärkeää, että meillä on kaikki mukana tässä, mutta RAPEXin puitteissa voitaisiin sitten löytää erilaisia riskitasoja. Jotenkin täällä on myöskin eroja. Yhdenmukaista tai muiden kuin yhdenmukaisten tuotteiden suhteen ja riskien kanssa. Niinkin tärkeää, että tehdään, ottaa vastuumme, sen suhteen meillä on paremmin markkinavalvonta, että myöskin, myöskin tuottajat tekevät tämän, mutta heillä on myöskin vastuu tehdä enemmän. Tämän takia on myös tarkisehdotuksia. Se tehdään markkinoille tuotavien tuotteiden suhteen vähimmäisvaatimuksia. Meillä on lukuja, että 0,3 prosenttia markkinoille tulevista tuotteista on tarkastettu valvojen taholta vain 0,3 prosenttia. Ehkä pitäisi vaihtaa 2 prosenttia vähimmissään vähimmistasona. No, miettää miten kanssa tätä asiaa, mutta on tärkeää antaa viesti jäsenvaltioille, että heidän pitää ottaa valvonnasta vastuu. Ja sitten myös tämä eurooppalainen loukkaantumistiedosto on hyvä olla tiedossa. Totta kai on hyvin, ettei me tässä kohdennettua lainsäädäntöä tiedä, missä todellakin vaarat ovat. Ja tullin kanssa yhteistyötä pitää kehittää ja niin edelleen. Mutta en mene nyt näissä enää yksityiskohtiin. Ei tämä ole niin kaukana teidän ne Rova Pietikäinen. Olemme aika pitkälti samoilla linjoilla. Ja meidän pitää vain tehdä tehompaa, tehokkaampaa markkinoiden valvontaa, jota meillä tänä päivänä vielä ei ole. Now I'll try the imbalanced way to... Paljon kiitoksia. Yritän nyt tasapainottaa tilannetta varjoesittelijöiden suhteen. Charlie kohdalla varjoesittelijä EPPstä oli Baldassare. Hän, on, hän oli äsken tässä paikalla. Te saatte siis aloittaa. Ja sitten edustaja Kreutzmann, te ilmeisesti olette varjoistelleet molemmissa mietinnöissä. Okei, okay. then if you two could comment and uh, then we go to, to... Jos te kaksi voisitte siis aluksi kommentoida. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Salde Mooselle ja myös edustaja Pitikäiselle esittelijöinä. tuskin tässä nyt mitä mennään mennään yksityiskohtiin, näistä on puhuttu jo. Ehkä on parempi vain katsoa näiden tarkistusten sisältöä ja mikä on meidän suuntamme tässä. No itse henkilökohtaisesti katson nyt soveltamisalaa, koska pidän, että sitä pitää tarkentaa, mitkä ovat ne tuotteet, jotka ovat tärkeitä kuluttajille, ja että tuot tuotteet ovat sitten ehkä sellaisia, että ovat vähemmän ongelmia kuluttajille ja epäilyksiä heille. Meille tulee sitten artiklan kolme turvallisen tuotteen määritelmään. Katsoin tässä tätä terveyden ja turvallisuuden ähm, lainsäädäntöä ja sitten voisin katsoa tätä tuotemallia sieltä. Mitä tulee sitten artiklaan kuusi, turvallisuuden suhteen. Täällä on monia kriteereitä, jotka pitäisi noudattaa ilman, että määritellään mikä vaikka, vaikka tuota tuotannon taso tai myötä artikla kuusi kohta kaksi. Minusta nämä kriteerit niin pitää olla sitten objektiivisia ja saatavilla myöskin tuottajille. Mikä on tuotannon taso. miten tästä voidaan määritellä tämän prosessin aikana? Miten ne voidaan tarkistaa selkeästi? Sitten tuot, tuottajien ja tuojien ö, velvoitteet, kymmenen vuoden velvoite on kyllä vähän liian pitkä. Pitää säilyttää nämä tuotteet mukaan. Joten pietäisin, että, että olisi ehkä ei voi vaatia kaikilta samaa, samaa tehtävää. Pitää ottaa ainakin huomioon se, että kuinka paljon, paljon on tuotteita olemassa ja kuinka tämä tuote on noudattanut määräyksiä. Sitten kaikkien vaikeimmat asiat, mitkä täällä ja mainitsikin jo. Talouden tuottajien velvoitteet 2008 on tämä hyväksytty, tämä säännöstö, jonka R-säännöstössä puhutaan talouden toimijoiden velvoitteista. Samat velvoitteet on otettu myöskin tähän pakettiin mukaan. Tähän on tehty monia tarkistuksia, joilla pyritään muuttamaan tekstiä, mutta minun mielestä pitäisi pitäytyä aikaisemmassa tekstissä ilman mitään muutoksia. Sitten unionin turvallisuusverkosto. Tässä pitää olla tiettyjä sääntöjä, joita tuottaja pitää noudattaa ja valmistaa mitä noudattaa. Sitten tuotemerkki. Tämän suhteen olen hieman epäilevä, koska jos tällä merkintä tulee, niin tämä aiheuttaa kyllä ongelmia sitten vielä lisätaakkaa pk-yrityksille. Ja ennalta varautumisen periaate, no joustavuus olisi hyvä tässä kyllä. Aika monta kertaa on mukaan, mutta sen ta- tavoite ei ole ollut se, mikä on toivottu. Joten pyrimme tässä oikeastaan tietenkin turvallisiin tuotteisiin joten pitää ne käyttää sitten myöskin siinä mielessä hyväksi. Sitten seuraamukset. Seuraamukset, jotka tulevat sitten turvallisuuden loukkauksista. No, tämä tehty myöskin tuotteiden markkinavalvontaa. Ehkä yksi viittaus seuraamuksi riittäisi. Eikä markkinavalvonnassa riittäisi pelkästään tämä. Myöskin edustaja Kreutzmannin tarkistus tähän kohtaan hyvä. Sitten alkuperämerkintä. Tällä hetkellä voi hyväksyä sen. Tietenkin tästä on puhuttu paljon. Tiedän, että edustaja Kreutzmann myöskin tässä varmaankin myöskin keskustelee tästä. No ei tämä mikään tabu ole sinänsä, koska Iitissä ja intessä ja Itressäkin ehkä on tämä hyväksytty suurella enemmistöllä, mutta uskon, että voitaisiin myöskin katsoa erilaisia toiveita ja helpottaa sitten toimivaltaisten viranomaisten valvontaa, että voidaan näin taata, että saadaan tarpeiset tiedot kuluttajille niistä tuotteista, joita he ostavat. Emme voi sallia sitä, ettei mitään turvattomia tuotteita ole täällä liikkeellä ilman alkuperämerkintää. Tietenkin tämä saattaisi myöskin ratkaista ongelma myöskin vaikka USA, Karjalan Kiinan suhteen. Hekin vaativat tuojilta jo alkuperämerkintää. Ja artikla 7 ei vaadi pelkästään tuotteiden turvallisuuden lisäämistä, vaan myöskin vastavuoroisuuden lisäämistä unionin ja kauppakumppanien kesken. Lopuksi haluan kiittää esittelijää hyvää työtä on tehty. No niin, nytkin meillä on erilaisia kantoja asioista, mutta myöskin paljon tukea on saatu valiokunnassa, joten toivottavasti tämä valiokunta myöskin tukee sitä jatkossakin. Thank you uh, for Mr. Bal- Kiitoksia, edustaja Baltasaari. Seuraavana Alden puolesta Kreutzmann, olkaa hyvä. Noin. Kiitos. Minun kollegini, joka on uusi parlamentissa, puhuu markkinavalvonnasta. Vaikkakin vaiheessa, niin kuin tiedätte, me olemme yhdessä tehneet paljon tarkistuksia. Varmastikin voimme tukea tässä hintahukan, että minä puhun nyt vain enää tuoteturvallisuudesta. Meidän pitäisi selkeästi tehdä ero tuotteiden välillä, jotka ovat harmonisoituja tai ei harmonisoituja. että man tulisi koskea harmonisoituja tuotteita, jotta vältetään toistoa ja päällekkäisyyttä. Ensimmäisessä kappaleessa puhutaan, on jo puhuttu pitkälti harmonisoituja tuotteista, selkeä erottelu lainsäädännön osalta, joka koskee yhdenmukaistettuja tuotteita ja ei-yhdenmukaistettuja tuotteita helpottaa sitä, miten yritykset voivat toteuttaa, voi noudattaa niitä määräyksiä, samoin kuin se helpottaa myöskin markkinavalvojen viranomaisten toimintaa. Ja jos ajattelee sitä, että yhdenmukaistettujen tuotteiden joukossa on virheitä, joita voidaan parantaa, silloin pitää lähteä niiden osalta liikkeelle toimissa. Toiseksi kollegani Valdassaare, alkuperämerkintä. Se täytyy estää tämä sitova alkuperämerkintä, koska oli ollut, sitten osa ei ole käsittänyt, minkälaisia voisivat seurausvaikutuksia, ei ole myöskään puhuttu siitä, että se olisi osa uusia oikeudellisia puitteita. Täällä ei ole mitään lisäarvoa kuluttajien turvallisuudelle, ja siitähän tässä on kysymys, eikä myöskään tuotteiden seurattavuuden osalta. Kumpikin on jo muissa määräyksissä, jotka koskevat harmonisointia mm, säädöksiä, ja tässä asetuksessa määritelty myös siinä missä puhutaan, että pitää ilmoittaa valmistajan tai tuoja maahantuojan osoite. Alkuperätieto, joka ilmoittaa tullioikeudellisen alkuperän, on harhaanjohtava kuluttajan kannalta. Siksi kaikki kuluttajansuojaorganisaatiot tänä aamuna vielä edessä toisessa tilaisuudessa, jossa olin jota olin johtamassa, sain kuulla järjestöltä sen, että he olivat tätä ehdotusta vastaan. Viime kädessä sanoin myöskin kollega Skaldemuuselle, vain sunnuntaisin me puhumme siitä, miten byrokratia voidaan vähentää pienten ja keskusyritysten osalta, koska maanantaina sitten taas teemme sitten tällaisen ehdotuksen, joka juuri pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskettaa eniten, ei suuria, koska suurilla yrityksillä on usein tytäryhtiöitä, jotka voivat hoitaa asioita. Mutta mistä pieni yritys tietää sen, miten ne ennakkotuotteet, jotka ovat valmistajat, jotka ovat valmisteilla, mitä, mikä on niiden määrä. Me tavallaan kun vahingoitamme tässä nyt sitten näitä pieniä suuryrityksiä. Täällä Italiassahan ö, toimitaan eri tavoin, niin minä tiedän, että jo kauppa-asioiden valiokunta on ottanut asian esille. Sitten huolimatta sanon teille, että minä pidän tästä kiinni, jos pohditaan asiaa. Täällä ei ole mitään tekemistä tuoteturvallisuuden kannalta. Tähän poliisista voi tietysti tahtoa, ehkä löytyy enemmistö, jolloin minä sitten hyväksymään syntyvän tuloksen. Markkinaviranomaisten täytyy luoda turvallisuusyrityksille se, että on tuotteita, jotka vaativat suojelua, jotka koskevat lapsia. Kysymys on monenlaista tilanteista ja tuotteista ja normaalit vastuumääräykset koskevat näitä riskit, jotka koskevat suojelua tarvitsevista kuluttajista. Täytyy aina ottaa huomioon, täytyy saada myöskin saada aika järkeviä sääntöjä ja tietysti myöskin vanhemmilla on oma roolinsa. Nyt sanoisin kuitenkin tästä varovaisuusperiaatteesta – hyvä kollega. Totta kai ympäristökysymyksissä varovaisuusperiaatteella on merkitystä, koska sillä voidaan vaatia, että kestävyys otetaan huomioon. Mutta miten sitten tarkastaja jossakin maaseudulla, miten hän voi sanoa, kun hän tutkii asiaa, tutkia sitä, onko noudattu varvoisperiaatetta vai ei. Täytyyhän va- tarkastajan täytyy pystyä toteamaan se, jos hän käy asiaa lävitse, miten markkinavaluja tarkastaja voi nyt sitten sanoa sen, että sinä äh, et ole rikkonut pelkästään tuoteturvallisuusmääräyksiä, vaan olet myöskin rikkonut äh, myöskin jotain merkintävelvollisuutta, mutta myöskin varovaisuusperiaatetta. Paljon vaan onnea niille viranomaisille, jotka joutuvat tätä asiaa hoitaa. Meillä Saksassa varmasti ovat iloisia tästä. Sitten myöskin tässä on kysymys siitä, että pyritään vähentämään pk-yritysten hallintorasitteita ja myöskin suojelemaan näiden yritysten salaisuuksia. Ja täytyisi myöskin katsoa, että muita kuin yhdenmukaista, tuotteita koskee vähemmän tiukkojen säädösten kuin yhdenmukaista koska ne ovat useammin vähemmän vaarallisiin niitä riskejä. Yleinen velvoite, että kaikki tuotteet, jotka ovat valtaisan hallinnollisen toimen kohteeksi, merkitsee sitä, että esimerkiksi tämä kymmenen vuoden määräaika on aivan liian pitkä ajatella sitä, mikä on useimpien kulutustavaroiden elinkaari. Viisi vuotta olisi ymmärrettävä mutta kymmenen, jotakin kymmenen vuotta, jotka ovat liian pitkä aika. Sitten yks, yksinkertaistaminen, mikä liittyy valmistamiseen, se miten olisivat mahdollisuuksia merkitä tuotteisiin osoite ja myöskin laittaa internet-osoite näkyviin, samoin kuin käyttöohjeet ja turvallisuustiedot, esimerkiksi jonkinlaisten kuvien muodossa, tuontituotteissa valmistelimet ovat usein nähtävissä osioissa ja myöskin tuotetuissa tuotteissa ovat heti tuotteissa nähtävissä. Syntyy vaara siitä, että, että tuojilta ostavat henkilöt tilavat tuotteensa vastuussa suoraan valmistajalta, jolloin tuottu maahantuojat menettävät asemia kilpailussa. Tuotien tuotteen osalta tuote itse ei ole Mm, siitä ei ole tuotteen tuossa itsenäisyydestä nämä valmistajat ovat myös teknisistä eh, papereista, jotka liittyvät tuotteeseen. Totta kai täytyy olla mahdollisuus saada tietoa, mutta hiukan toisella tavalla. Ja sitten lopuksi on selvittävä se, että maahan toivat tehdä asiasta vastuulliseksi se, että tiet, maahantuoja tutkii ne tiedot, jotka hänen käyttöönsä on annettu – PK-yrit eivät pysty tekemään tällaisia teknisiä arviointeja. Kauppiaiden pitäisi olla vastuussa vain siitä, että tiedot ovat olemassa, ja pitää tutkia se, että nämä tiedot ovat olemassa. Tämä mahdollistaisi siis sen, että kaikki PK-yritykset voisivat tehokkaasti panna toimeen näitä määräyksiä. Vielä lopuksi yksi lause tästä eh, CE Plus-merkinnöistä – Myöskin tulkutajasuojatiedot, no, kuluttajajärjestelmät eivät näe mitään suutta lisäarvoa tässä CE Plus-merkinnässä. Tämä CE Plus merkitsee sitä heidän Kaschaldemose, että sekin voidaan väärentää, samoin kuin CE-merkintä voidaan väärentää. Siis siitä ei ole, sillä ei ole mitään lisäarvoa. Se merkitsisi vain sitä, että olisi lisää kustannuksia ja ongelmia ja myöskin harhakuvan kuluttajille – siitä, että tuote on turvallinen. Ja tähän, tämä ei sunkaan voi perustua tähän CE Plus-merkintään, ja tästä syystä meidän pitäisi välttää tätä. Kiitos. Thank you, and if you all agree that... Kiitoksia, jos olette kaikki samaa mieltä. Siirrymme nyt seuraavaan Alden varjoesittelijä on käsittelee markkinavalvontaosaa tässä paketissa. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat la... Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista, joita tässä kokouksen aluksi lausuitte. Haluaisin sanoa, että vaikka tätä vaalikautta on enää muutamia kuukausia jäljellä, toivon, että minun panokseni tähän lainsäädännölliseen pakettiin, jota me olemme valmistelemassa – tulee olemaan hyvä. Tässä kyseessä ovat sellaiset asiat, joihin minä uskon ja joita haluaisin saada aikaan. Haluaisin voida osallistua tämän valiokunnan parempaan toimintaan ja paremman lainsäädännön luomiseen kaikkien meidän hyväksemme. Näiden mietintöjen kohdalla tuen kollega Nikolain ja kollegani Kreutzmanin esittämiä tarkistuksia. Ja hyvin lyhyesti haluaisin esitellä asioita, jotka tuovat meille läheisiä asioita esiin. Näiden asetusten yleistavoitteisiin liittyen on tärkeää korostaa sitä, että markkina valvonnan osalta sääntöjen täytyy olla täysin tasapuolisia, olipa jakelukanava sitten mikä tahansa. Eli esimerkiksi velvoitteet, joita on palveluiden välittäjillä, markkinoiden valvontaviranomaisiin nähden. Tässä ajattelen erityisesti foorumeja, joilla tuodaan markkinoille eri tuotteita. Kuten kollegat mainitsivat, meidän ei tule käsitellä vain tuotteiden turvallisuutta. Meidän tulee käsitellä myöskin sitä, että ne täyttävät eurooppalaiset normit ja että ne on yhdenmukaistettu. Tässä markkinavalvonta voisi yhdenmukaistusprosessiin osallistua hiukan enemmän. Lainsäädännön kohdalla velvoitteet tulee selkeästi jakaa eri ketjun toimijoiden välillä. Tässä artikla 8 rajaa sitä määrää asiakirjoja, joita voidaan toimia joltakin toimijalta vaatii, ja hyvä osa ehdotusta, sillä se selveyttää jakeluketjun velvollisuuksia. Tämä asia kirja voidaan, tai nämä asiakirjat voidaan esittää sekä elektronisessa että paperimuodossa. Ja tässä on myöskin otettu mukaan ne tuotteet, jotka eivät täytä normeja, vaikka ne eivät olisi välttämättä suoraan vaarallisia kuluttajille. Näiden tuotteiden kohdalla tulee olla mahdollista tehdä riskin arviointi. Ja sitten näiden riskien arviointiin liittyy artikla 13. Arviointi tulisi toteuttaa yhdenmukaisella menettelyllä mahdollisimman nopeasti ja siis sellaisen menettelyn kautta, jota kaikki jäsenmaat käyttävät. Sitten liittyen turvallisuuteen kolme asiaa tulee näissä riskiarvioinneissa ottaa huomioon. Ei ole normaalia, että kun meillä on tuote, joka vastaa eurooppalaisia normeja ja joka on yhdenmukainen vaatimusten kanssa, voidaan sulkea pois, koska uusia vaaraepäilyjä ilmenee. Tämä luo oikeudellista epävarmuutta. Meidän tulee löytää ratkaisu tällaisten tarpeettomien esteiden syntymiselle rajoilla sitten RAPEX-järjestelmään liittyen mielestäni RAPEX-järjestelmää tulisi käyttää vain niiden tuotteiden kohdalla, jotka aiheuttavat todella vakavia riskejä. Ja tätä järjestelmää voidaan tukea tiedonantojärjestelmällä, kun epäilyksiä ilmenee jäsenmaissa. Sitten artikla 31 ja sanktiot järjestelmä, jota me liberaaliryhmä esitämme perustuu kilpailulainsäädäntömalliin. Meillä täytyy olla yhteinen järjestelmä, jonka mukaan sanktiot lasketaan esimerkiksi keston ja vakavuuden mukaan. Tämä voisi vastata tiettyä prosenttiosuutta tuotteen myynnin tuloista. Tämä olisi tasapuolisempaa kuin ehdotus, joka tällä hetkellä on tässä mietintöluonnoksessa esitelty. Olen ne keskusteluja varten, jotta voisimme päästä kompromissiin kaikissa näissä kysymyksissä ja myöskin kaikissa muissa osissa asetusta, jotta voisimme taata sen, että meillä olisi sellainen väline, joka tehokkaasti voisi auttaa markkinavalvonnassa. Kiitoksia. Heidi Rylle from Greens. Kiitoksia sitten Ryyle Vihreiltä, olkaa hyvä. Kiitoksia vähän lyhyemmin oikeastaan. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Tämä on kaikki hyvää yhteistyötä keskenämme. Ja toivottavasti sitten pystymme vakuuttamaan neuvoston, koska loppujen lopuksi hän on ratkaisevaa sitten, että tuleeko neuvosto hyväksyä meidän kanssamme tämän lainsäädännön vielä tämän toimikauden aikana vai ei. Joten meidän pitää mennä neuvotteluihin, katsoa kuinka joustavia ollaan sitten. No tärkeämpää kuitenkin on vielä se, että saadaan tämä tällä toimikaudella loppuun viedyksi kuin ideologiat. Tämä keskustelu pitää vielä käydä ja se odottaa meitä. Ja sitten markkinavalvontaan vielä. Tässä minun toimen oli selkeä jaottelu, mitä, mitä komissio ei tehnyt er, riskin ja noudattamisen kesken. Tähän pitää saada selkeys mukaan. Ja tämä johtaa myöskin, että rapeksia käyttää. Ja rapeksi pitäisi käyttää juuri vakavien riskien huomioon ottamiseen, koska se voi olla kaikkien toimijoiden käyttöpaikka, koska muuten se ei toimi. Meidän pitää myöskin kehittää jo olemassa olevaa ICSMS-järjestelmää, että tavallaan sieltä voi välittää sitä rapeksille eteenpäin tietoja tässä pitää olla selkeä yhteys, mutta erittely myöskin järjestelmän kesken. Ei ole järkeä tehdä rapeksista kaiken kattavaa järjestelmää. Muuten me tulee seuraamuksiin. Voin vetää oman erotukseni pois. No tämä mainitsinkin jo sitten kokouksessa, mistä se on parempi. Tällä luodaan hyvä perusta ja tältä pohjalta voidaan jatkaa keskustelua. Sitten vielä ehkä yksi asia, joka on tärkeä. Tämä on saksaksi käännetty vähän huonosti. Minusta onkin tärkeää pitää tuoda riippumattomuus markkinointimekanismin ja, ja tuotannon, tuotteen myynnin välin, välille. Ettei jättää tuotteet, jotka ovat jossain näyttelyissä tai, tai verkossa esillä, että niitä tutkittaisi. Ei kyllä pitää markkinavalvonta koskea kaikilla tasoilla. Sitten vielä tuoteturvallisuuteen ja kuluttajaturvallisuuteen. Tässä haluaisin ottaa esiin sille Rova Saldemusen kanssa. Me olemme jo pidemmän aikaa tätä asiaa käsitelleet, ja molemmat meistä ovat hieman tyytymättömiä, miten komissio on tämän CE-merkinnän suhteen toiminut. No tästä on samaa mieltä, että en voi pakottaa komissiota, että he vihdoinkin hyväksyvät tämän ja parantaisivat asiaa. Mutta ehkä nyt juuri tämän lainsäädännön yhteydessä voitaisiin CE-merkinnän asia ottaa esille, että tämä on tavallaan väärän luottamuksen kuluttajille. Mutta tämä pitääkin olla tällainen turvallisuusmerkki ja meidän pitää toimia sen kanssa oikein. CE Plus-keskustelu kyllä saa minun sympatiani taakseen, mutta olen myöskin tietysti kokemuksen, että tämä ei riitä. Sillä ikävä kyllä, kun katsotaan varaisten tuotteiden tilastoja, täällä on myöskin kolmansien osapuolten ja muiden kuin kolmansien osapuolten sertifioitumia tuotteita. Eli ei tämäkään aina takaa kuluttajaturvallisuutta, eikä se ei plussakaan takaisi sitä. Tietenkin on olemassa yksi mahdollisuus, että me tarkemmin määrittelemässä sen, muutenkin tässä mitä komission ja neuvoston pitää työskennellä meidän kanssamme sitten, mitä CE plus tarkoittaisi, kuka olisi siitä vastuussa. Mutta myöskin, että joku voidaan sitten vetää vastuuseen tästä. tämä mainitsin varjoesittelijän kokouksessa, että tuottajat ja, ja maahantuojat vetään vastuuseen, mutta joku, joku esittää sen kolmannen osapuolen sertifikaatin, niin häntä ei sitä vastuuseen. No, jos sitä tehdään, niin sitten se, joka antaa tämän merkinnän, he ovat myös sitten vastuussa. Näin tämä voidaan tehdä. Muuta tämä on tällaista lumeturvallisuutta. Tämä oli yksi asia, joka on mielestäni tärkeä. Ja myöskin voin vaatia komissiota, että se ei laittaa pelkästään asiakirjoihin mukaan, mutta myöskin markkinavalvonnat ovat todenneet, että rajat ylittävissä tuotteissa tämä on tärkeä tämä CE-merkintä. No ainakin tärkeä on tämmöisissä asiakirjoissa tämä se markkinavalvonnan saatamissa. Ei siinä tarvitse välttämättä tuotteessa, mutta markkinavalvonnan pitää pystyä toimimaan tämän avulla. Emmekä voi todistaa pelkästään, että se ottaa mukaan. Eikä tällä hetkellä tässä ei ole vielä mitään ratkaisua näkyvissä. Mutta kuitenkin olen minäkin valmis näkemään nopean päätöksen tästä alkuperämaa-asiasta. Tämäkään ei tuo lisää turvallisuutta eikä johdonmukaisuutta. Päinvastoin, jos katsotaan vaikka, mitä komissio on tehnyt maaperämaan suhteen, niin tämähän voi... Ota vaikka esimerkiksi tämä tapaus, että kun kiinalainen tuottaja ottaa osaa tuotteista Euroopasta, tai siis osan näistä osista, tai toisinpäin, tuo tuotteensa Eurooppaan, sitten että tehdään pieni, pieni lisä tähän vielä, ja sitten se on Made in Europe tuote. No tämä on epäselvää. Tämänhetkinen määritelmä ei luo turvallisuutta eikä jäljettävyyttä. Tätä en pidä järkevänä, että pyytäisin, että tästä pitäydyttäisiin. Ja sitten pelkään myös sitä, että mä jään neuvostossa kiinni. Ja sitten meidän joskus meppeinä pitää kyllä tehdä se päätös, mikä meillä on tärkeämpää, tämä lainsäädäntö tällä toimikaudella loppuun vietynä, vai sitten meidän poliittisista ideologista syistä ja tämän asia sitten neuvostossa karille. No, tietenkin tämä mikään suuri ongelma, tästä jatkamme työtä vielä. Sitten vielä viimeinen asia, määritelmät. Totta, olen samaa mieltä, tarvitaan selkeitä määritelmiä myöskin, mitä tulee kuluttajatuotteisiin, teollisuustuotteisiin. Tämä on minusta vielä liian epäselvää tässä komission erotuksessa. Tämän takia meidän pitää vielä katsoa määritelmiä. Meillä on tehnyt muutamia erotuksia tähän liittyen. Ne eivät ole varmaankaan täydellisiä, niistä voidaan keskustella, mutta uskon, että on tärkeää, että jatkamme työtä tästä, koska tässä komissio ei ole tehnyt kovinkaan hyvää työtä. Thank you, and then we'll move up. Kiitoksia. Sitten on e puolesta Ashley Fox, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Saan myös kiittää äh, Vaskaldemosea ja muita varjoistelijoita hyvästä yhteistyöstä tämän asian parissa. Olen hiukan pettynyt sen suhteen, että en kuullut teidän enkä Rova kommentteja asiassa, koska näyttää siltä, että aloitti tämän kovin ajoin ajoissa, koska meillä tuli viisi minuuttia etua ja se näyttää siltä, että minulta jäi puoli keskustelua kuulematta, mutta näin tässä vain kävi. Aluksi puhuisin kuluttajansuojasta. Minun ryhmäni järjesti kuulemisen jossa oli paikalla noin tusina sidosryhmän edustajaa, ja siinä puhuttiin tästä CU e plus-merkinnästä ja alkuperämerkinnästä. Kummassakaan näistä asioista me emme tule johtopäätökseen, että olisi ollut mitään hyötyä kuluttajalle niistä. Saattaa kenties olla muita hyötyjä niistä, mutta ei mitään hyötyä kuluttajalle. Alkuperämerkintä ei ole mikään turvallisuusmerkintä, se on protektionistinen merkintä. Saattaa olla, että joku saattaa tukea sitä protektionistisista syistä. Minä olen tässä kysymyksessä avoin. Jos oli vakuuttunut siitä, että se edistäisi kuluttajansuojaa tai jäljitettävyyttä, olisin valmis tukemaan sitä. Mutta olen tullut siihen lopputulokseen, että siitä ei ole mitään hyötyä tästä alkuperäismerkinnästä. Se on pelkkää protektionismia ja minun ryhmäni tulee olemaan sitä vastaan. CE-plus-merkinnästä. Jälleen kerran olen avoin sille, että minut vakuutettaisiin asiasta, jos uskoisin, että sitä olisi apua kuluttajalle. Ongelma vain on, että jos joku pystyy väärentämään CE-merkinnän, hän pystyy väärentämään myös CE-plus-merkinnän. Ja vastaus on siinä, että parannetaan markkinavalvontaa, ei se, että luodaan uusi merkki, jolla ei saavuteta juuri mitään. Sitten lyhyesti lapsiin vetoaviin tuotteisiin ja ruokaa elintarvikkeet jäljitteleviin tuotteisiin. Rovas Kaldemose tietää minun kantani. Näistä asioista ne toistaista sanon vain, että nykymuodossaan lainsäädäntö on ongelmallista ja meidän täytyy löytää hyvä ratkaisu, mikä merkitsee sitä, että yritys, joka tekee saipua, joka on kakun muotoista, ei joudu tilanteeseen, jossa tuote kielletään. Nykymuodossaan lainsäädäntö se, että tuote, joka vetoaa lapsiin tai on elintarvikkeita erittelevä, on liian rajoittava ja sitä täytyy muuttaa. Ja lopuksi seuraamukset. Se on asia, joka pitäisi määrittää jäsenvaltioissa. Ei ole suhteellisesti oikein, että me kerromme jäsenvaltioille, minkälaisia seuraamuksia niiden pitäisi langettaa. Me ehdotamme tämä on toimenpiteitä, jotka ylittävät tietyn rajalinjan. Tämä asia pitää jättää jäsenvaltioille. Mitä tulee sitten markkinoiden valvontaan? Varovaisuusperiaate on periaate, joka on kirjattu perussopimuksiin, ei ole mitään syytä kirjata sitä joka ikiseen lainsäädännön kappaleeseen vain siksi, että jotkut meistä sattuvat pitämään siitä. On monia viittauksia sopimuksissa erilaisiin periaatteisiin, miksi niitä kaikkia sitten kirjata lainsäädäntöön. Siitä syntyy melko kömpelöä lainsäädäntöä. Siitä ei ole mitään hyötyä, että se kirjataan tähän, paitsi että ehkä sana jotkut jäsenet kokemaan olonsa hiukan paremmaksi. Rapeksista olen täysin yhtä mieltä, mitä Rova Ryyle sanoi. Jos se pitäisi olla hyödyllinen, se pitäisi keskittyä koskemaan todella vakavia tapauksia. Ja sitten lyhyesti EU-laboratoriot. En näe mitään lisäarvoa siinä, että komissiolla olisi omia EU-laboratorioita. Se on tällaisen imperiumin rakentamista. Jäsenvaltioilla on jo omat laboratorionsa tekevät työnsä ja komissio voi luottaa niiden työhön. Ja lopuksi seuraamukset, ehdotukset ovat sellaisia, että niiden pitäisi olla liikevaihtoon perustuvia. Tiedät minun näkemykseni myös tästä, Rova Pietikäinen. Minä en hyväksy tätä. Sen pitäisi olla sidottuna voittoon. Ja jäsenvaltioiden pitäisi itse asiassa esittää sopivia seuraamuksia ja rikosoikeuksia, rangaistuksia, missä katsovat ne tarpeelliseksi. Minä olen sitä mieltä, että tämä tärkeä asiakirja edellyttää enemmän kuin yhden varjoistelujen kokouksen lisää. On paljon työtä, jota pitäisi tehdä. Meillä on kompromisseja, jotka pitäisi saada aikaiseksi. Ja olen pahoillani siitä, että keskustelu täällä alkoi ajoissa, etuajassa. Minä hiukan en kuullut, mitä sanoitte, siitä olisi vastunut hyötyä varjoesittelyjen käytössä keskustelussa, jos haluaisimme päästä kompromissiin. Kiitos. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Sitten edustaja Salvini. Grazie Presidente e grazie anche alla relatrice. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijöille. Tämä tuoteturvallisuusesitys ja ja kun sanotaan, että meidän ryhmämme on sitten euroskeptinen, ja, ja Milano on sitten taas kuitenkin Lombardiassa ja Euroopan sydämessä, olemme siis Euroopassa, tietenkin, tietenkin olemme siellä. Me jokaisen tekee oman ajatuksensa Euroopasta, mutta jos kielletään se, että, että missä tehdään tai millä tavaroin tai tuottein tehdään joku tuote, ja ettei se vaikuta mitenkään turvallisuuteen, niin se on kyllä on todellisuuden kieltämistä. Joo, Kymmenen vuotta olen luullut, että Eurooppa antaa minun tietää, mistä tulevat nämä lelut, saippuat, pyjamat, lakanat ja kaikki muut tuotteet, joiden kanssa joudun tekemisiin. Kenkin on tiettyjä ympäristöjä, joissa turvallisuus tai työolosuhteet tai ympäristöolosuhteet tai työ laki ei ole samanlaista kuin jossain Milanossa tai Berliinissä tai Tukholmassa. Jos kielletään se, että turvallisuus ei liity mitenkään alkuperämaa merkintää, se tarkoittaa sitä, että istumme täällä Brysselissä asiasta turhaan. Tietenkin jokainen saa sanoa mitä haluaa, mutta kyseessä ei ole protektionismi. USA, Kiina, Japani, Intia – Kanada tekevät näin jo. Jos ne kaikki muut tekevät näin, niin sitten kaikki muut ovat väärässä ja me olemme oikeassa. Tai sitten ehkä muu maailma on oikeassa ja Euroopassa joku ei halua sitten puolustaa kuluttajien oikeuksia, vaan jonkun muun oikeuksia. Joten kiitokset tehdystä työstä. Minä en puhu enää kuluttajista, minä puhun vain tuotteita ostavista kansalaisista, eli kun kansalainen ostaa, riippumatta hänen poliittisesta taustastaan, hänellä pitää olla oikeus ymmärtää, mitä hän on ostamassa. Olen tehnyt kaksi tarkistusta, jotka menevät pidemmälle kuin pelkästään Euroopan unionin jäsenvaltiot. Siis tuotteiden ostamisen ja myymisen suhteen Tinkin on tärkeää tietää, mistä on kyseinen pyjama tullut, jonka anna vaikka minun yhdeksän kuukautisen poikani päälle. Tämä on minun oikeuteni. Ja lopuksi myöskin tuottajat ja mm, kaupan toimijat, jotka tekevät innovaatioita, pyrkivät tekemään turvallisuusinnovaatioita, ovat investoineet paljon siihen. Heilläkin on myöskin oikeus tähän. Tottavasti pystymme äänestämään tämän asian puolesta ja myöskin Leka Nordin äänestystulos olemaan tässä myös Euroopan puolesta. Pyrimme antamaan Euroopan kansalaisia luottamusta Euroopan tulevaisuuteen, jos ei Eurooppa anna selkeitä viesteitä, viestejä siitä, kuinka kuluttajia, tuottajia, käsityöläisiä suojellaan, niin ainakin Italiassa viimeisemmän mielipidetutkimuksen mukaan on paljon epäluottamusta Euroopan ja Euroopan toimielimen suuntaan. Joten kyllä, kyllä eurooppalaisten pitää pystyä luottamaan Eurooppaan. Eurooppa, joka toteaisi, että turvallisuus ja tuotteiden alkuperä ei merkitse mitään, niin tämä ei kyllä ajoita tätä luottamusta. Joten toivottavasti äänestetään sen puolesta, mikä olisi tavallaan normaalia, joka, joten hyvää työtä esittelijälle ja komissiolle. Jos Eurooppa pyytää meiltä luottamusta, niin pitää myöskin tällä äänestyskäyttäytymisellä osoittaa, että he ansaitsevat tämän meidän luottamuksemme. Thank you. And then we'll move up. Kiitoksia. Nyt siirrymme muihin puheenvuoroihin. Meillä on Steyr-Koferat ja Gebhard jo puhuja listalla. Edustaja Steyr, voitte aloittaa. Ja jos joku muu haluaa vielä puheenvuoron, antakaa merkki. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja Pietikäinen. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Usein valiokunnalla aikataulut menevät pitkiksi, mutta nyt me olemme olleet tänään hyvin nopeita. Tästä ei pitäisi varmaankaan valittaa. Kuten edelliset puhujat sanoivat, me tarvitsemme vielä lisää varjoistelijoiden kokouksia, kuten edustaja Shalimose sanoi, jotta voisimme löytää kompromisseja. Luonnollisesti kaikissa asioissa emme voi löytää kompromisseja, mutta toivon, että yhteistyöllä voimme löytää mahdollisimman paljon yksimielisyyttä. Minulla oli pari huomiota. Ensinnäkin RAPEX ja riskit. Olen maanantaina tavannut henkilöitä, jotka ovat markkinavalvonnassa mukana ja tässä äh, uskoakseni meillä on myöskin neuvoston edustajia tänä iltapäivänä täällä mukana. Olisi hyvin mielenkiintoista kuulla neuvostolta, minkälaisia näkökulmia heillä on tähän erityiskysymykseen liittyen, sillä minusta on erittäin selvää, että on olemassa huolia siitä, että me saa selkeyttä aikaan tai onnistu suojelemaan kuluttajia, vaan päinvastoin kuluttajat joutuvat yhä suurempaan vaaraan. Eli tässä on nyt hyvin ristiriitaisia viestejä ilmassa. Ähm, puheenjohtaja Pietikän olisi hienoa saada jonkinlaisia huomioita, selvennyksiä siitä, miksi tämä ei tällä hetkellä toimi, miksi jotkut jäsenmaat luokittelevat tuotteita ähm, tietyllä tavalla, jos jokin tuote vahingoittaa lasta. Mielestäni tämä on erittäin vakavaa ja minä haluaisin kyllä tällaista tietää kuluttajana ja äitinä. Ja sitten äh, vielä lapsia houkuttavat ja ruokaa muistuttavat tuotteet. Meidän pitäisi mielestäni löytää niiden suhteen kompromissi. Olemme viime vuoden aikana nähneet liian monia esimerkkejä siitä, että jotkin tuotteet ovat vahingoittaneet haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ja olisi hyvä parantaa tilannetta. Ja huomaan, että varmaan keskustelua tulee tästä koitumaan. On hyvä, että keskustelua käydään mielestäni. Ja mielestäni meidän pitäisi saada tämä asia päätökseen. Tämä asia on liian tärkeä, jotta jättäisimme sen avoimeksi. Kuluttajat ovat riippuvaisia meistä. Ää... Kiitoksia. Sitten konferaatti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kahta esittelijää loistavasta työstä, jota on täällä esitelty vaikka tietenkin täällä on tiettyjä ongelmia vielä avoinna, jotka tullaan kyllä ratkaisemaan, mutta luottaan heidän kykyynsä ratkaista ne. Koska nyt on päästy jo pitkälle ja ehdotukset ovat jo hyvin pitkällä. Meillä on tehnyt muutaman tarkistuksen, mutta en halua puhua tästä, vaan lyhyesti main tärkeisiin aiheisiin muutaman kommentti. Meidän tavoitteemme täällä valiokunnassa on antaa luottamusta niille, jotka ostaa tuotteita. Ja kaikki tieto, mitä voimme antaa, johtaa siihen, että kuluttaja on tietoisempi. Ja mitä vähemmän ne tietävät, sitä enemmän syntyy riskejä sitten turvallisuuden suhteen. Mutta riski on myöskin se, että eh, käyttäjät niin antavat hyvin epämääräisiä tietoja. Emme tietenkään tätä halua. Tietenkin meidän tarkoituksemme on täällä valiokunnassa taata se, että annetaan kaikille tarpeellinen tieto. En oikein ymmärrä kaikkien kollegoiden kommentteja. Ne tulee alkuperämaa merkintää. Minusta alkuperämaa merkintä pitäisi koskea myöskin alkuvalmisteita, jotka tulevat siis mukaan tähän tuotteeseen. Sillä kaikki se, mikä auttaa sen, tunnetaan paremmin tuotetta, se on kaikki tervetullutta ja hyödyllistä. Se kaikki auttaa meidän tehtävässämme. En ymmärrä sitä, miten voidaan ajatella, että tällainen alkuperämerkintä olisi joku protektionistinen väline. Ei, alkuperämerkintä eh, tai protektionismi kasvaa vain siellä, missä ei ole avoimuutta ja jossa tuotetaan tuotteita sillä, että niitä muutetaan. Jos ei tiedetä jonkun tuotteen alkuperää, niin silloin ei olla kyllä reilun kilpailun tiellä silloin on olemassa riski, että annetaan vääriäkin tietoja, joka on rikollista. Minusta on tärkeää, että täällä esitettyjen tietojen pohjalta voidaan vahvistaa sitten alkuperätietoja myöskin näissä valmisteaineissa olen vakuuttunut, että tässä ei ole pelkästään ideologia kyseessä, vaan käytännön kysymykset. On tärkeää, että se, joka ostaa, tietää mitä ostaa ja että hän on tietoinen siitä, että kyseinen tuote on valmistettu niiden sääntöjen mukaan, jotka koskevat siis eh, kilpailua, jotka ovat reiluja, jotka eh, on tuettu oikeissa olosuhteissa – jos kaikki on sitten taas hämärää, niin kaikkea voi tapahtua. Ja tämän takia pyrimme tämän asian vahvistamiseen. Thank you, andin. Kiitoksia. Manin Gebhard, olkaa hyvä. Um... Kiitos. Minäkin yritän olla lyhytsanainen, mutta halusin myös kuitenkin keskustelussa esitettyihin asioihin reagoida, koska koska se on hyvin tärkeää. Me olemme valiokunta käsittelee sisämarkkinakysymyksiä, mutta myös kuluttajasuoja käsittelevä valiokunta ja meidän on huolehtava siitä, että kansalaiset voivat luottaa markkinoihin. Ja kysymys kuuluukin, miten tämä parhaiten voidaan saavuttaa. Tässä on kaksi asiaa, joista erityisesti on keskusteltu. Toisaalta tämä EC-merkintä, CE-merkintä ja sitten alkuperämerkintä. Nämä ovat kaksi olennaista aluetta tässä keskustelussa. Ensin CE-merkinnästä. Mikä se nyt sitten oikein on? Ei se ole mikään turvallisuusmerkintä, se on merkintä, jolla yritykset vakuuttavat, osoittavat itselleen, että Euroopan unionissa asetettuja sääntöjä on kunnioitettu. Ei se ole mikään turvallisuusmerkintä. Mutta monet kansalaiset Euroopan unionissa siksi, että ovat saaneet väärää tietoa, siksi on ollut tiettyjä kampanjoita. Ja Rova Ryyle aivan oikein sanoi, että myöskin Euroopan komissio on kommentoinut näin. Monet kansalaiset uskovat siis, että tämä CE-merkintä on turvallisuusmerkintä, ja näin ei suinkaan ole. Me olemme lukuisaan lukuisissa yhteyksissä täällä valiokunnassa keskustelleet siitä, miten voisimme huolehtia siitä, että CE-merkinnän merkintään myöskin sisältyisi todella turvallisuus. Kysymys nyt olisi siitä, voidaanko merkitä väärentää vai kaikkihan voidaan aina väärentää. Tällä argumentilla voi torjua kaiken, aivan kaiken. Se on, se on argumentti, jolla kaikki asiat voidaan tukahduttaa alkuunsa. No, ihmiset jotka väärentävät, niitä on aina. Mutta CE plus-merkillä, ja sen pitäisi koskea ainakin erityisen tärkeitä alueita, se olisi sellainen merkintä, joka ei olisi yrityksen itsensä itselleen antama merkintä, vaan kolmannen tahon tutkinnan kautta myönnetty merkintä. Ja se on se, mitä Rovas se esittää ja mitä minä pidän hyvänä. Ja Rova Ryyle on oikeassa. Miten me voisimme huolehtia myös kenties siitä, että vastuu, jos tämä on annettu väärin perustein, tämä vastuu voitaisiin myöskin antaa eteenpäin. Neuvotteluissa ryhmien kesken voitaisiin keskustella myös siitä, miten tämä voitaisiin hoitaa. Mutta ei pidä heti alusta lähtien sanoa, että se on ajatuksena sellainen, joka voidaan hylätä ja sitä ei haluta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Toinen kysymys on alkuperämerkintä. Minä tiedän, että monet kansalaiset haluavat tietää, mistä jokin tuote tulee, missä se on koottu. Ja se on yksi kriteeri heidän ostoratkaisulleen. Tiedän, että monia kansalaisia, jotka eivät ole kiinnostuneet tästä lainkaan. Mutta pitäisikö meidän nyt sitten kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita, jotka ovat itsenäisiä kansalaisia, itse haluavat päättää, ja jotka itse haluavat päättää asiasta, ostavatko jonkin tuotteen vai pitäisikö meidän olla antamatta näille kansalaisille tämä tieto? Tämä on se kysymys, joka tähän liittyy. Toinen kysymys, joka tähän liittyy, on sitten selvästi se, että voimmeko me toimia niin kuin komissio esittää, vai olisiko välttämätöntä tehdä asia toisella tavalla? En minäkään ole yhtä mieltä siitä, että jos paita on jossakin ö, ommeltu ja sitten vain napit siihen lisätään Euroopassa ja sitten sanotaan, että se on eurooppalainen tuote tai ranskalainen tai saksalainen tai italialainen tuote. Se on minusta kyllä kyseenalaista. Mutta kun näin on nyt, tai tällä tavoin suurin piirtein on nyt, että meidän pitäisi sitten luopua koko ajatuksesta, vai pitäisikö meidän kenties tarkastella asiaa niin, että saisimme sen järjestettyä sillä tavoin ja kuvattua niin, että se olisi todella merkintä, jolla olisi merkitystä. Siksi pyytäisi vielä kerran pohtimaan asiaa. Ja pidän hyvänä sitä, mitä Rova Schaldemose on sanonut, että hän olisi valmis vielä pitämään kokouksia varjostöiden kanssa näiden asioiden kes- näistä asioista keskustelemiseksi, koska meidän pitäisi huolehtia nyt siitä, että saamme hyvän tekstin, jota monet voivat tukea tässä valiokunnassa, niin että se on hyvä perusta neuvotteluille neuvoston kanssa ja että asia saadaan vielä päätökseen tällä vaalikaudella, koska se on tärkeää. Me emme voi antaa kansalaisten odottaa liian pitkään. Thank you. Do we have other... Kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich glaube, es ist der Vorredner. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin olla samaa mieltä edestä kanssa, että kuluttajien asia on tärkeä. Tämä on tärkeä arvoketju, joka pitää näyttää, koska kuluttajien pitää myöskin ymmärtää tämän arvoketjun sisältö ja myöskin sen lähtömaa. Mä nyt vielä Tirolin spek, on tuote, jota, jotka kuljettaa sitten ympärää Eurooppaa ja myydään sitten mukaan muista muistamasta tulevaa tuotetta meillä samana tuotteena. Tämä ei ole oikein, tämähän on petosta. Eli kyllä pitää olla tällainen tuoteketju, josta tiedetään. Ja tämä on meidän velkaa meidän kuluttajimme, ja tämä pitää pystyä myöskin todistamaan. Thank you. Kiitoksia. Eli muuta puheenvuoron pyyntöjä ole, antaisin nyt puheenvuoron komissiolle. komission edustaja voisi kommentoida tätä keskustelua ja ehkäpä kommentoida tätä Euroopan unionin laboratorioehdotusta ja sitä tarvitaanko tällaista. Ja myöskin kommentoida liittyen tähän tietokantaan, olisiko tämä todellakin jotakin kelpoista. Nämä olivat minun henkilökohtaisia huomioitani ja kysymyksiäni. Olkaa hyvä. Very much, chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Liana Brickman DG Enterprisesta on täällä kanssani. Me yhdessä kommentoimme siis näitä kysymyksiä. Haluaisimme kiittää teitä tästä keskustelusta ja näistä kysymyksistä. Tämä asia etenee erittäin hyvin ja haluaisin pahoitella. Tulin hiukan myöhään saliin, siellä olimme itse asiassa Koreperissä kokouksessa, jossa keskusteltiin alkuperämerkinnöistä. Uskoakseni tässä huomataan, että myöskin neuvostossa on halukkuutta edistää päästä eteenpäin tässä asiassa ja saada se hyväksyttyä. Parlamentissa ilmapiiri on erittäin hyvä. Me olemme valmiita auttamaan, ratkaisemaan kaikkia mahdollisia kysymyksiä ja ongelmia, jos teillä on teknisiä asioita tulevina viikkoina ja kuukausina. Voisin kommentoida nyt tänään sanottua aivan aluksi. Haluaisin kiittää teitä työstä, jota on tehty tarkistusten parissa. Tarkoituksena, että kaikki Euroopan unionin markkinoille tuodut tuotteet olisivat markkinavalvonnan alaisena tarkoituksena on luoda turva verkko, turva, tuotteiden turvallisuuden valvonnan verkko ja myöskin tarkastella sitä, onko tuotteet yhdenmukaistettu vai ei. Tarkoitus on myöskin varmistaa, ettei aukkoja synny ja varmistaa se, ettei taloudellisilla toimijoilla ole liiallista hallinnollista taakkaa eikä kaksinkertaisia vaatimuksia. Tämä liittyy siis tähän turvallisuusvalvontaverkkoon. Sitten alkuperämerkinnät, tästä on keskusteltu aikaisemminkin. Moni teistä mainitsi myöskin tämän asian. Kyseessä ei ole mikään uusi asia. Monissa VTO-maissa on lainsäädäntöä liittyen alkuperämerkintöihin, eikä Euroopan unioni tässä pyörää keksinyt. Tässä otamme siis lainsäädäntöön mukaan jotakin, mikä on jo olemassa monien kauppakumppaniedemme alueella, ja tämä on jo käytänne monien talouden toimijoiden kohdalla. Tässä Haluaisin myöskin viitata siihen, että monilla vaarallisilla tuotteilla alkuperämerkintää ei ole. Ja tämä on syy sille, miksi tämä asia on otettu mukaan ehdotukseen. Me olemme aina tehneet siihen, että voisimme paremmin tunnistaa mahdollisia vaaroja ja parantaa turvallisuutta. Noin 10 prosenttia tuotteista, joita ei ole tunnistettu äh, Rapexin kautta, ovat sellaisia, että niiden suhteen ei voida toimia. Jos me voimme siis tuoteturvallisuutta Euroopan unionissa 10 prosentilla parantaa, miksipä emme tekisi niin? Käytännön näkökulmasta komissio on aikaisemmin arvioinut sitä, kuinka paljon kuluja tästä koituisi liittyen muihinkin ehdotuksiin. Eli tämä liittyy siis tuotteiden markintoihin Toivottavasti, jos teillä on kysymyksiä liittyen teknisiin asioihin, voimme niihin vastata. Kaikissa tilanteissa olemme aikaisemminkin äh, parlamentille tuoneet esiin sen, että tämä varovaisuusperiaate on perusperiaatteita. Monissa jäsenmaissa on myöskin ilmaistu toive, samantyyppinen toive, ja siksi tämä kysymys siitä, mainitaanko asia tekstissä, ei tarkoita sitä, että ellei sitä mainita, se ei olisi voimassa. Sitten tämä CE Plus-merkintä. Monet talossa ovat keskustelleet asiasta ja me haluamme tätä keskustelua käydä. Meidän tulee harkita sitä, onko tämä jotakin, mikä tuottaisi toivotunlaisen tuloksen? Tekisikö se mahdolliseksi kuluttajille ymmärtää, että tämä merkki on erilainen kuin CE-merkki? Että CE-plus-merkintä olisi kuluttajien silmissä eri asia kuin CE-merkintä. Asia ei ole testattu, emmekä vielä tiedä, kuinka se toimeenpantaisiin, mutta me olemme valmiita käymään tätä keskustelua parlamentin kanssa, koska ymmärtääksemme te olette siihen, siitä kiinnostuneita. Haluaisin myöskin kiittää teitä äh, viittauksista Rapexin, Rapexin liittyen kysymys siitä, tulisiko Rapexin käyttö rajoittaa vain vakaviin tapauksiin. Tämä olisi hyvin suuri askel taaksepäin nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Ja tämä on suuri menestystarina ollut Euroopan unionissa. RAPEX-järjestelmä toimii erittäin hyvin ja minä en näe enkä usko, että komissio ymmärtäisi, miksi meidän pitäisi vähentää Rapexin sovellusalaa. Se toimii erittäin hyvin. Meidän tulisi tarkastella sitä, kuinka voisimme parantaa sen toimintaa entuudestaan eikä rajata sen käyttöä. Toivottavasti näitä asioita tulevina viikkoina voidaan käsitellä positiivisemmassa valossa. loukkaantumistiedostoon liittyen. Uskon, että kollegani tulee käsittelemään tätä asioita, asiaa vielä tarkemmin, mutta tämä on asia, jonka toteutettavuutta, tämän tyyppisen tiedoston toteutuvuutta tulee tarkastella ennen kuin me ryhdymme tämän tyyppisiin toimiin. Tämä on hyvin uusi asia. Nyt antaisin kollegalle puheenvuoron. Uh, uh, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa muutaman sanan tarkistusta, jotka liittyvät markkinavalvonta-asetukseen. Ensinnäkin kiitos erinomaista työstä ja kollegoiden erinomaista työstä tässä komissiolle tärkeässä asiassa. Komissiolla on paljon myötätuntoa erinäisiä tarkistuksia kohtaan, joita on esitetty. Muun muassa monet sidosryhmät ja markkina valvontaviranomaiset ovat antaneet ymmärtää, että olisi parempi, että olisi selkeä erottelu toisaalta tuotteiden osalta, jotka eivät ole harmonisoidun lainsäädännön mukaisia ja muiden tuotteiden välillä, ja sitten tällaisten turvallisten kuluttajatuotteiden välillä jotkin tarkistukset ovat menossa juuri tähän suuntaan. Niitä voidaan pitää hyvänä. Me olemme myös erittäin tyytyväisiä nähdessämme, että monet tarkistukset tukevat sitä, että markkinoiden valvontasäännöt koskevat eh, kaikkia, kaikkia kauppaa mukaan luettuna online-kauppaa. Pidän myös hyvänä ponnisteluja sen varmistamiseksi, että seuraamukset, joita sovelletaan EU:ssa, ovat riittävä pelote ja katsomme, että ehdotukset, jotka liittyvät eh, siihen, että me suhteutetaan eh, rikkomus liikevaihtoon liittyy, on asia, joka on hyvin pohtimisen arvoinen. Tämä 10 prosentin minimi seuraamus, joka on laskettu kokonaisliikevaihdosta, ei salli kuitenkaan sitä, että viranomaisella olisi riittävä joustavuutta siinä, että voitaisiin arvioida sitä, miten suhtautua eri lailla vakaviin rikkomuksiin, ja se voisi olla Äh, hankalaa ajatellen pienempiä rikomuksia. Olemme myöskin kuten kiinnostuneita äh, esitellen esityksestä, että lisättäisiin markkinavalvonnan koordinointia EUn tasolla ja tässä voin vahvistaa sen, että komissio on halukas äh, tukemaan keskustelua jäsenvaltioiden viranomaisten kesken kansallisten kansallisten, markkina, kansallisten markkinavalvojen suunnitelmista ja että komissio pyrkii myöskin edistämään keskustelua erityistä kysymyksistä markkinavalvonnassa. Tässä olisi myöskin muistuttaa siitä, miten tärkeää on se, mikä esityksessä on ja mikä koskee eurooppalaisen foorumin luomista markkinavalvonnan alalla. Joten kollegani puhui siitä keskustelusta, joka koski Rapexin roolia, joten en palaa Rapexiin, mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että yhdentää järjestelmää tulisi käyttää kaikkien tietojen vaihtamiseen ja että tuon yhden järjestelmän tulisi olla RAPEX. Ja jos jokin jäsenvaltio valittaa, että on liikaa eh, ilmoituksia, silloin meidän pitäisi tutkia, mikä on seuranta. Tämä pitäisi antaa sitten, siis se miten markkinaviranomaiset seuraavat näitä asioita, Tärkeää on todeta myöskin, että ICSMS on tärkeä väline eh, kaikkien eh, tietojen vaihtamiseen, jotka liittyvät niihin tutkintoihin, joita viranomaiset tekemään. Se luon, tulee myöskin antamaan osaltaan mahdollisuuksia yhteisen käyttäjän luomisen ja myöskin eh, edistää sitä, että vältetään kustannuksia aiheuttavaa työn päällekkäisyyttä. Voisi myöskin puhua muista näkökannoista. Yksi on ehdotus siitä, jonka jotkin valiokunnan jäsenet ovat tehneet, joka koski sitä, että luotaisiin lisätieto tiedostotietokanta, joka olisi Euroopan laajuinen vammatietokanta. Tämä on asia, jonka hyödystä emme ole varmoja markkinavalvonnan kannalta se voisi olla hiukan ennenaikaista. Mitä tulee varovaisuusperiaatteeseen, siihen on kollegani jo viitannut. Haluaisimme vahvistaa, että ehdotukset markkinavalvonnasta eivät viittaa tähän periaatteeseen yleisesti, vaan pyrkii asettamaan sen käytäntöön toiminnallisilla velvoitteilla yrityksille ja markkinavalvontaviranomaisille, kuten näissä valiokunnan jäsen sanoi, on äärimmäisen tärkeää kaikkien toimijoiden kannalta markkinavalvontaketjussa, että on varmuutta siitä, mitä pitää tehdä ja mitä voidaan odottaa. Ja lopuksi haluaisin myös sanoa muutaman sanan siitä, miten tärkeää komissiolle on se, että teidän avullanne me saatoimme päästä, että voisimme päästä ensimmäisen käsittelyn sopimukseen ennen tämän vaalikauden päättymistä. Uh, Kiitoksia. Meillä on täällä myös neuvoston edustaja. Haluaisitteko kommentoida näitä asioita. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu molemmista ehdotuksista. Myöskin neuvostossa meillä on hyvä keskustelu menossa tästä paketista. Meidän arvio on se, että neuvosto etenee hyvin keskusteluissa, on hyvin aikataulussa. Tavoitteemme on sama, että mennään tällaiseen jouhevaan dialogiin parlamentin kanssa tämän toimintakauden aikana. Ne tavoitteet ovat samat. Poliittisella tasolla keskustelut ovat alkaneet jo tänään. Koreperissä käytiin ensimmäinen keskustelu aiheesta, siis kulutustavaroiden turvallisuudesta ja tuotteiden markkinavalvonnasta, eikä neuvosto on aloittanut työnsä myös. Voin nyt vain kommentoida niitä kysymyksiä, joita minun pidettiin täällä kommentoivan Rapeksista, kyllä. Se, että Rapex rajoittuisi pelkästään vakaviin riskeihin, tämä on ollut pöydällä, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Sitä keskustellaan vielä, kuten muistakin päätöksistä asetukseen liittyen. Eli työ etenee hyvin meidän mielestämme. Olemme hyvin aikataulussa ja odotamme innolla yhteistyötä teidän kanssanne. Thank you. And do we have... Kiitoksia. Oliko vielä muita kommentteja tai kysymyksiä? Ellei ole. Aha. Olkaa hyvä. Table, you were seeing... Aikataulu. Te puhuitte aikataulusta, ne... Niin voisitteko antaa jonkinlaisia tietoja siitä, koska teillä on kokous mitä asioita teillä on esityslistalla. Olisi hienoa tietää, mitä te teette. Kiitoksia. Yeah, thank you to put it very clearly. Uh... Joo, kyllä. Meillä on lokakuussa muutama neuvottelukierros tulossa ja tavoite on sitten tämän jälkeen aloittaa tämän vuoden puolella trilogi parametin kanssa, että saadaan sitten sopimus aikaiseksi. Any other questions? Kiitoksia. Ellei muita kysymyksiä tai kymmen, kommentteja ole, antaisin esittelijöille uudelleen puheenvuoron. Äh, Charlemont, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia kaikista kommenteista. Katrin on hyvin, erittäin hyvä kollegani, sanoi, että minun täytyisi pitäytyä tarpeessa näissä keskusteluissa. Minua yllätti melko paljon tämä. Meillä oli erittäin hyvä varjoistelijan kokous viime viikolla ja me siellä valmistelimme maaperää monille kompromisseille mielestäni. Kaikki vaikuttivat olevan avoimia antamaan hiukan periksi, jotta saisimme kompromisseja aikaan. Mutta tänään kun kuuntelen keskustelua, en ole enää niinkään varma tästä. Tuntuu, että eräät kollegat olivat melko kovaa sanaisia, eivätkä valmiita kompromisseihin ja jotkut poistuvat jopa salista kuuntelematta, mitä minä sanon, mutta toivottavasti te lähetätte heille viestin. Kuunnelkaapa, jos, jos meillä on mahdollisuus saattaa tämä paketti päätökseen ennen tämän lainsäädäntökauden loppua, se on mahdollista, jos kaikki tekevät ponnistuksia. Kaikki antavat hiukan periksi. Sanoisin, että tämä on mahdollista, mutta haluaisin sanoa jotakin hyvin suoraan. Ei minua haittaa vaalien alla kertoa kuluttajille ja kansalaisille, kuka todella heidän intressejään puolustaa. Minusta on tärkeää saada aikaan hyvä tulos, mutta minä en ole valmis antamaan periksi kaikessa, vain siksi, että saattaisimme asian päätökseen. Mutta minä en välitä, vaikka näin ei tapahtuisikaan. Olen valmis kertomaan kuluttajille, kuka heitä todellakin suojelee. Ja kuten sanoin, minä olen valmis edelleen tekemään kompromisseja. Minulla on kymmenen asian lista, ja meidän pitäisi käydä läpi asioita ja katsoa, mitä voisimme niiden suhteen tehdä. Kaikkien tulee kuitenkin olla valmiita, valmiita pyrkimään kompromissiin, ja minä olen siihen valmis. Ja luonnollisesti meillä on kuitenkin jonkin verran asioita, joista me emme ole valmiita antamaan periksi. Tässä halusin toistaa yhden asian. Muutamia vuosi sitten hyväksyimme hyvän paketin, jossa määriteltiin taloudellisten, toim- taloudellisten toimijoiden velvollisuudet. Minulle tämä on ehdoton takaraja. Minä en ryhdy vesittämään taloudellisten toimijoiden velvollisuuspakettia, sillä kuluttajille on hyvin tärkeää se, että on selvää, kuka on vastuussa tuotteista markkinoilla. Minä odotan suurella mielenkiinnolla tulevia kokouksia, sillä uskon, että voimme yhä päästä erittäin hyvin kompromisseihin Sisämarkkinat ja kuluttajat ansaitsevat erittäin hyvän kuluttajansuojelupaketin, jotta meillä voisi olla hyvin toimiva sisämarkkina. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia omasta puolestani. Haluaisin kiittää neuvostoa, komissiota, varjoesittelijöitä ja kollegoita ja kanssaesittelijää näistä kommenteista ja hedelmällisestä työstä ja odotan mielenkiinnolla seuraavaa neuvottelukierrosta. Olen toiveikas, että voimme saada aikaan hyviä kompromisseja ja vahvistaa kuluttajan suojelua tällä lainsäädännöllä. Eli olemme nyt käsitelleet esityslistan kohdat 13 ja 14. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. At the moment the consideration of compromise amendments. Tarkistusneittämisen takaraja oli 4. syyskuuta. Niiden käsittely tänään 14. päivää lokakuuta käsittelemme kompromissitarkistuksia. Meillä on siis kovasti töitä edessämme. Kiitoksia. Tiedän, että teistä osa joutuu poistumaan. Voisitteko pyrkiä poistumaan mahdollisimman hiljaisesti, mahdollisimman rauhallisesti? Haluaisin nyt jatkaa kokousta. Haluaisin siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta, kohta 15. Meillä on tämän lausuntoluonnoksen esittelijä Ildiko Galpeles paikalla. Ja ennen kuin annan puheenvuoron, pyytäisin teitä vielä odottamaan hetkisen. Sorry to disturb you, but uh, could you move? Pahoittelen, nyt halua häiritä, mutta voisitteko siirtyä keskustelemaan tuonne käytävän puolelle, sillä meillä on vielä yksi asia esityslistalla käsiteltävällä. Toivottavasti ymmärrätte nyt. Iltiko, ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen iloinen voidessani jo toisen kerran nyt puhua tästä lausunnostani, joka koskee Euroopan uh, puolustusteknologiaa ja sen teollista perustaa. Aion esitellä, mikä on tilanne nyt. And uh, this draft opinion. Tämä luonnos, se on tehty Sene valiokunnalle, joka vastaa puolustuksesta. Se ehdottaa yhteistyötä ITREN kanssa. HIMKO on toinen valiokunta, joka laatii tästä lausunnon. Voimme yhtä mieltä siitä, että päätavoitteena Euroopan puolustuksen teollisen ja teknisen perustan osalta on se, että taataan EUn kansalaisten suojelu ja EUn arvojen vuojelu. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, Kokonaisuudessaan meillä on 36 tarkistusta. Olen pitänyt useimpia niistä hyvänä, koska minä olen sitä mieltä, että ne antavat lisäarvoa minun lähestymistapaani. Kuten mainitsi ensimmäisen, jo ensimmäisellä kerralla nyt meitä komission kanssa siitä, että päätavoitteena on uudelleen organisoida prioriteetit. Samanaikaisesti haluaisin mainita, että aiemmat ponnistelut parantaa markkinoiden hajautuneisuutta eivät ole olleet riittävän tehokkaita. Katson, että meidän tulisi aloittaa Euroopan puolustuksen uudelleen tarkastelu, jotta voidaan vähentää markkinoiden pirstaleisuutta ja parantaa kansallisten puolustussuunnittelumenettelyjen harmonisointia. Tätä tietenkään ei voida saavuttaa tämän mietinnön ja lausunnon avulla, mutta me voimme ottaa askelia tähän suuntaan. Esimerkiksi jos me keskitymme julkisiin hankintoihin. Valikunnassamme on monia asiantuntijoita tällä alueella, ja tästä syystä meillä oli lukuisia tarkistuksia. Monet kompromissitkin viittaavat juuri näihin kysymyksiin. Olen täysin yhtä mieltä kollegoiden kanssa siitä, että jäsenvaltioiden tulisi täysin panna toimeen direktiivi vuodelta 2009 181 EY, joka koskee julkisia hankintoja turvallisuuden alueella, koska sitä kautta saataisiin aikaan myöskin täydelliset sisämarkkinat ja voitaisiin myöskin vähentää ero, erovaisuuksia hankintasäännöissä. Minä haluaisin rohkaista valiokuntaa lisäämään ponnisteluja, jotta saataisiin yhtäläiset toimintaolosuhteet puolustusmarkkinoille, että voitaisiin vähentää sellaisia toimia ja käytänteitä, jotka eivät ole kohtuullisia. Olisi hyvin tärkeää myöskin puhua uusista julkisten hankintojen tavoista. Minä tuen tarkistuksia, jotka herra Haave on tehnyt tässä mielessä. Minusta on hyvin tärkeää rohkaista sitä, että käytetään uusia julkishankinnojen teknologioita tällä alueella, siis myöskin puolustuksen alueella, kuten esimerkiksi Eh, esikaupallisia hankintoja, vaatimusten yksinkertaistamista, ICTn käyttämistä, että luodaan erilaisia houkuttimia, jotta voidaan vähentää eh, hallinnollisia eh, rasituksia ja kustannuksia. Haluaisin ennen kaikkea kuulla ryhmien mielipiteet, vaikka SD-ryhmän mielipiteen tästä julkishallinnon tavasta – ja se olisi tärkeää ajatella nimenomaan tätä ää, lausuntoluonnosta. Olisi hyvin tärkeää saada aikaan selkeyttä näissä kysymyksissä. Sitten siirryn seuraavaan kysymykseen. Se on yhteistyö valiokunnan ja sen välillä, jotta voitaisiin tarttua näihin olennaisiin kysymyksiin. Oli tärkeää olisi saada myöskin integroitua mukaan myöskin pienemmät jäsenvaltiot mukaan äh, puolustusmarkkinoille. Tässäkin pitäisi puuttua nimenomaan tähän pirstaleisuuteen. Haluaisin myöskin työskennellä neuvoston Pärsman kanssa ajatellen, että saisimme tämän mietinnän äh, tästä aiheesta esityslistalle jo joulukuussa. Tätä kautta voitaisiin aikaan uutta mm, potkua sillä, että käyttäisin tehokkaammin resursseja ja saataisiin tehokkaampia prosesseja, myöskin voitaisiin edistää synergiaa. Meillä on muutama tarkistus, jotka koskevat standardisointia. Haluaisin korostaa sitä, että puolustusvälineiden yhdenmukaistaminen on olennaista, jos halutaan luoda kilpailukykyinen ja yhtenäinen yhtenäiset kulmakykyiset ja yhtenäiset eurooppalaiset puolustusmarkkinat, samoin kuin se taataan yhteensopivuus. Luonnollisesti on yhteen toimivuus. Tietysti on tärkeää koota ja jakaa hankkeita eh, yhteen toimivuuden periaatteen mukaisesti. Minun mielestäni lausunnossani ei vaadita uusia, sen ei vaadita uusia standardeja. Olen sitä mieltä, että tämä on hyvin herkkä kysymys, mutta kuitenkin uskon, että tämä ei suinkaan ole meidän valiokuntamme toimivaltaan kuuluva asia, ja jokainen uusi standardi vain mutkistaisi yhteistä puolustuspolitiikkaa. Tästä syystä olen tehnyt kompromissin, jossa on pieniä korjauksia tällä alueella meidän toimivaltamme mukaisesti. Luonnollisesti olen avoin jatkokeskustelulle tässä kysymyksessä. Ja lopuksi haluaisin mainita käytänteen Joissakin tapauksissa jäsenvaltioiden hallitukset antavat ensisijain omalle puolustusteollisuudelleen työpaikkojen järjestämiseksi ja investointien edistämiseksi. Toisaalta myöskin sen varmistamiseksi, että on tietoa ja että myöskin voidaan varmistaa turvallisuus. Siksi muiden jäsenvaltioiden tuottajilla on rajallinen pääsy kansallisille markkinoille muualla. Tämä johtaa siihen, että on päällekkäisyyttä, mitä on hyvin vaikea eliminoida. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä mietintö voi osaltaan auttaa esteiden vähentämiseen. Olin jo valmistellut kompromissit, mutta ne ovat vain luonnoksia. Valitettavasti aion lähettää ne teille, mutta mutta niissä siis käydään edelleen neuvotteluja. Ehkä me saamme nämä lopulliseen muotoon. Tietysti olen valmis keskusteluun, että meillä on kommentteja, ehdotuksianne ja toiveitanne. Kiitos. Thank you very much. Uh, and from our shadows we have... Uh, Paljon kiitoksia. Varjosittelijoista meillä on Evelyn Gebhard, Malcolm Harbour, mutta Salvini eivät taida olla paikalla. Ja edustaja Smith. No. So let's start with... Uh... Aloittakaamme siis Evelyn Gebhardista. Olkaa hyvä. Kiitokset, kiitokset myöskin esittelijälle hyvästä valmistelutyöstä ja avoimuusta avoimuudesta, jolla hän on lähtenyt mukaan kompromissien valmisteluun. Koska tämä tietenkin on sellainen teema-alue, mikä ei ole kovinkaan helppo. Ja tässä on myöskin paljon kansalaisten herkkiä kantoja tähän. Joten tässä on kyllä monia kysymyksiä, joita hän otti esille, ja näitä myöskin meidän ryhmämme voi tukea erityisesti siinä yhteydessä, kun puhutaan Mm, myöntämisen avoimuudesta, sotilasteollisuuden tai puolustusvoimateollisuuden tuotteiden suhteen. Ja tätä tuetaan myöskin niissä kohdissa, missä sen avulla, että yhdistämällä saadaan synergiaa etuja hankinnoissa ja näin syntyisi vähemmän kuluja julkisille hankinnoille ja tämä on ainakin veromakseen kannalta vain hyvä. Ja hyvä näin. Ja kun ajattelen myöskin sitä, miten vähän aikaa sitten Saksassa tuhlattiin rahaa näihin lennokeihin ja muihin, joten on tietenkin hyvä, että meillä on sitten eurooppalainen säädös, joka voisi estää sen muutaman miljardin tuhlaamisen, joka tässä voi olla mahdollista. Täällä pitää olla varovaisia. Tämän takia voi myöskin hyvin tämä kompromissit 1, 2 ja 3 myös hyväksyä ne. Ja nyt te kysyitte vielä kompromissijärjestyksestä kaksi tai oikein se kolme, miten EPP suhtautuu tähän sopimusta edeltävään myöntämiseen. Ja tähän, tähän liittyen me olemme hyvin kriittisiä, koska tässä on kyseessä avoimuuskysymys. Ja sitten vaikka vaikka sä, sopimusten pohjalta vaikka kilpailuttavat ja, ja yritykset sopivat yhdessä mm, määräyksistä, niin tällä, tämä luo kyllä kaikkea muuta kuin avoimuutta, joten meidän ryhmämme ei ole valmis hyväksymään tätä. Eli me haluamme tietenkin avoimuutta. Mitä emme myöskään voi hyväksyä, ovat ne ehdotukset, joissa – sotilastuotteiden kilpailukykyä voidaan parantaa. Tässä minun ryhmäni ja minä itsekin olemme hyvin varovaisia, koska juuri Euroopan unionin tavoite ja niin ovat myöskin sopimukset tehty. Ja myöskin se Nobelin rauhan palkinto, jonka me olemme saaneet, ovat kaikki puhuneet sen puolesta, ei meidän pidä nyt tässä pyydä luoda lisää kuluja tai lisää korkeateknologiaa puolustusteknologian osalta, vaan meidän pitää kyllä oikeastaan tehdä jotain muuta politiikkaa. Joten tällainen perusajatus on myöskin minun ryhmäni ajattelutavassa. Joten emme voisi tukea tarkistuksia emmekä kompromissia, jos niissä syntyy sellainen kuva, että pitää nyt helpottaa kilpailua tuotteiden tukemisen avulla. Tämä on asia, jossa en voi seurata teidän kantaan. Kiitoksina Alden puolesta Smith. Olkaa hyvä. Anteeksi, en heti nähnyt teitä. Niin, minä olen hyvin pikkuinen henkilö. Country so far apart from me. Niin, teidän maanakin on niin kaukana minun maastani. Alfred Nobel, when he invent... Uskoakseni Alfred Nobel keksiessään dynamiitin sai sen seurauksena huonon omatunnon ja sitten keksi Nobelin rauhanpalkinnon, ainakin näin väitetään. Haluaisin kiittää esittelijää tässä tarkoitus on saada aikaan äh, tehokkaampi, yhtenäisempi puolustussektori. Ei minulla ole mitään sitä vastaan. Minun ryhmäni todennäköisesti tulee tukemaan kaikkia teidän kompromissitarkistuksianne, mutta minulla itselläni on ongelmia. Tämä itse asiassa on myöskin kysymys komissiolle. Se, että tämä esitellään nyt, kun meillä on käynnissä säästötoimia ympäri Euroopan, ja kun ajattelemme kansalaisia, kuten edustaja Gebhard sanoi, he ehkäpä haluaisivat kuluttaa rahaa omiin eläkkeisiinsä, eivätkä puolustukseen Euroopassa. Tiedän, että tämä on eurooppalainen kysymys. Tiedän, mitä perussopimuksessa lukee, ja tiedän, että todennäköisesti koko tämä talo tukee näitä ehdotuksia. Mutta minä joka tapauksessa kyseenalaistan tämän. Mutta tämä on henkilökohtainen asia. Olen sitä mieltä, että jos vertaamme Yhdysvaltojen puolustusmenoja ja Euroopan puolustusmenoja ja Euroopan unionin puolustusbudjettia, minulla on siksi ongelmia kun sanotaan, että meidän pitäisi siirtyä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kohti, mutta eivät nämä asiat ole niitä, joita tällä hetkellä pitäisi mielestäni tehdä, mutta kollegani todennäköisesti teitä tukevat. Muihin tarkistuksiin liittyen voin sanoa, että voin olla samaa mieltä. Minä hankintojen vapauttamiseen liittyen esitin tarkistuksen sellaisiin hankintoihin, jotka eivät ole kansallisesti arkaluontoisia ja tarvitsevat enemmän selvennyksiä. Se, että meillä olisi Euroopan unionin laajuiset äh, julkiset hankintamarkkinat kansallisten äh, sijaan. Tässä yhteydessä artiklaa on äh, tulkittu niin vähän, että usein sellaisetkin tilanteet, kun kyseessä ei ole arkaluontoinen äh, Ähm, julkinen hankinta, esimerkiksi siivouspalveluiden tai elintarvikkeiden hankinta äh, on suljettu Euroopan unionin julkisten hankijoiden, hankintojen säännöistä pois. Mielestäni tämä on se ongelma, johon yksi tarkistuksistani pyrkii puuttumaan. Yleisesti ottaen voimme teitä esittelijä tukea ja lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että kun olin hyvin nuori ja toimin Ruotsin hallituksessa, meillä oli aina paljon puolustusteollisuutta. Pyrimme suojelemaan itseämme naapureita vastaan, paitsi emme Suomea vastaan. Mehän menetimme Suomen 1809. Mutta uskoakseni me pyrimme myymään Unkarin aseita ja vastavuoroisesti ostimme tomaatteja. En muista nyt aivan kuinka tämä meni. Josta tästä, jos tästä vasta hankinnasta pääsemme eroon, se olisi erittäin hieno asia. And uh, then we move up to... Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt ECR-ryhmään. Viiden, olkaa hyvä. Harbour, who is our shadow. Puhun Malcolm Harborin puolesta, joka me varjoesittelijämme. Malcolm teki kaksi tarkistusta tähän laustoluonnokseen. Ensimmäinen on aika tärkeää, eli uusi kumppanuusmenetelmä ottaisiin mukaan joka meillä on uudistetussa julkisten hankintojen direktiivissä mukana, julk- siis puolustushankintojen suhteen. Ja kun sitten katsotaan uudestaan taas sitä julkista hankintoindirektiiviä 2016, se on tarkoitus 15. Uskoisin, että tämä uusi menetelmä olisi myöskin puolustushankintojen kannalta tärkeä ja tukisi myöskin näin innovatiivisten teknologia- ja luomista. Joten olen tyytyväinen, että esittelijä tukee tätä. Sitten Malcolm teki tarkoituksen 13, jos katsotaan juuri tämmöisiä innovatiivisia hankintamenetelmiä, sähköisiä menetelmiä ja kaupankäyntiä edeltäviä menetelmiä. Mutta ikävä kyllä ST ei ole tätä hyväksynyt, että me emme saanut tästä kompromissia aikaiseksi, jossa viitattaisiin sitten tähän um, ennen kaupankäyntiä tehtävän hankintaan, joka on tavallaan innovaation menetelmä. Tämä on ikävää, koska ennen kaupankäyntisuhteita tehtävät hankinnat ovat tällaisia innovatiivisia välineitä, jotka on lopputekstissä huomioitu, siis direktiivitekstissä, jonka parlamentti hyväksyi joulukuussa. Sen lisäksi myöskin tämä tukisi myöskin puolustusteknologiaa samalla tavalla kuin innovaatiokumppanuutkin tekevät. Itse tein kaksi muutosjoitusta, eli tutkimuksen ja kehityksen ohjelmien rahoittaminen puolustussektorilla jäsenvaltioissa. Ja tämä yleensä johtaa myöskin jokapäiväisen elämän parantumiseen. Esimerkiksi internet on yksi näistä sotilasalan innovaatioista käyttää joka päivä tänä päivänä jossa pyydämme tässä jäsenvaltiot komissiota koordinoimaan myöskin lähestymistapaa kyberuhkiin liittyen, joka johtaa siihen, että sähköistä kaupankäyntiä itkään mielellään. Toivottavasti voimme hyväksyä tämän asian yhteisen kannan ennen äänestystämme ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille. Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Obermeier, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi olen hiukan yllättynyt siitä, miksi juuri tässä näin kovin tärkeässä aiheessa toimitaan asiassa näin nopeasti. Näyttää siltä, että näin on. Tämä kuitenkin hyvä yllättää. En halua nyt pohtimaan se kummista miksi. Olen myös yllättynyt siksi, että komission ehdotus, jo olen aiemmin puhunut tästä, siinä on joitakin hyviä lähtökohtia. Poliittisesti voi ajatella mitä tahansa yhteisestä puolustuspolitiikasta, kohdassa yksi. Siellä pelkästään mielenkiintoista julkisten hankintojen liberalisointi, niin se on ehdotus, joka se pitäisi olla täsmällisiä muotoiluja. Minusta nämä hyvin epämääräiset edellytykset ja ehdot, jotka tässä ovat, aiheuttavat ongelmia, eivätkä sitten kuitenkaan ole sellaisia, että olisi niin kovin toivottuja, että todellakin noudatettaisiin tätä ehdotusta, koska tässähän vaaditaan sitä, että vähennettäisiin äh, teknisiä vaatimuksia, joka mahdollistaisi rajat ylittävät äh, kilpailuttamiset, mutta kuten kuulimme edelliseltä puhujalta kansalliset vaatimukset siksi, että näiden käyttöprofiilit ovat erilaisia, nämä käyttöprofiilit säilyvät ja, ja se, että on intressejä oman puolustusteollisuuden ylläpitämiseen, niitäkään ei pitäisi unohtaa ja sitten sitä puhutaan innovatiivista, innovatiivisia hankintoja ja metodeja, jotka siihen liittyvät, mutta ei kuitenkaan ei mitään sisällöllistä täsmennystä. Joten minusta tämä on edelleenkin jonkinlainen paperitiikeri. En tiedä, mitä tässä nyt toivotaan, mutta kuitenkaan ei selvästikään tapahdu paremmin eikä täsmällisemmin. Minulla on todellakin suuria epäilyksiä suhteen, että asia halutaan hoitaa nopeasti ja, ja kaipaan myöskin sitä, että asiaa sisällöllisesti käsiteltäisiin hiukan pitempään. Uh, kiitoksia. Ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole, antaisin puheenvuoron komissiolle. Ähm, herra Olsi, olkaa hyvä. And, uh... Paljon kiitoksia kiitoksia jäsenille, valiokunnan jäsenille tästä tärkeästä keskustelusta ja ajatuksista. Meidän näkökulmastamme on rohkaisevaa, että monet kommentit ja tarkistukset vastaavat linjaa, jonka komissio on omaksunut omassa eh, heinäkuun mm, lausumassaan puolustus, teollisuusmarkkinoiden vahvistamisesta ja tämän alan tärkeydestä. Jälleen kerran näemme, kuinka tärkeää on se, että meillä on vankka laillinen puitteisto Toivotamme tervetulleeksi jälleen kerran sen, että meillä on ähm, puolustusalan akiin tehokasta toimeenpanoa, jotta voisimme parantaa markkinoiden läpinäkyvyyttä ja toimivuutta. Olemme muotoillut tämän niin, että tähän tulisi yhdistää räätälöity teollisuuspolitiikka, tarkastella sertifikaatioita sertifiointia, pk-yritysten tärkeyttä, myöskin raaka-aineiden tai pätevyyden tärkeyttä ja mitä asioita Euroopan unionin tasolla voisimme tukea. Ja koska eräs tarkistus mainitsi seuraavan asian, tai mu- muutamakin, puhuisin standardisoinnin ja sertifioinnin tärkeydestä. Meidän näkökulmastamme nykyinen sertifioinnin, yhteisen sertifiointijärjestelmän puute on laillinen este suuremmalle puolustusvoimien yhteensopivuudelle ja tämä myöskin uhkaa teollisuuden kilpailukykyä, jos me voisimme äm, esimerkiksi edetä sertifioinnin alalla, olemme varmoja, että voisimme ajan myötä uusien tuotteiden kehityksessä säästää rahaa ja aikaa. Tehdyn arvioinnin suhteen laajalti me jaamme sen, mitä tässä sanottiin ja äh, mitä tarkistuksissa on tuotu esiin. Yksi huomio aivan oikein tässä mainittiin, että todellakin nämä ovat niukkuuden aikoja, mutta myöskin me olemme tuoneet esiin sen, että on vaikeaa kuluttaa enemmän puolustuksen alalla. Me haluaisimme äh, parempaa kulutusta, järkeämpää kulutusta. Ja haluaisimme tarkistella sitä, kuinka tätä voitaisiin toteuttaa voimavaran yhdistämisellä, jakamisella tai julkisten hankinnoiden järjestämisellä. Nämä olivat ne pääasiat, jotka halusin tuoda esiin. Paljon kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Muita puhuvuoropyyntöjä ei ole aikataulusta. Äänestys Imkossa on 30. päivä tätä kuuta ja nyt esittelijä saa vielä tehdä loppu. Huomiot, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tuestanne ja kiitos kommenteistanne ja mielipiteistanne näistä tällä alueella. Olen vakuuttunut siitä, että keskustelu oli hyödyllinen ja luonnollisesti otan nämä kommentit huomioon. Uskon, että neuvottelujen ansiosta varmasti pysymme määräaikojen puitteissa, mutta niin kuin tiedätte, määräaika on aika tiukka. Ja yritän nyt selvitä ja hoitaa neuvottelut määräajan puitteissa. Luonnollisesti, jos on tarvetta, olen koska tahansa valmis keskustelemaan muistakin kysymyksistä tämän osalta. Ja olen luottavainen sen suhteen, että vastuuvaliokunta – ottaa huomioon myös meidän edutuksemme ja annan palautetta varjoesittelijöille siitä, minkälaisia keskusteluja on täällä käyty tänään. Ymmärrän, että meillä on eri lähestymistavat tässä asiassa, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän se pyrkiä yhdenmukaisuuteen ja löytää lopputulos loppuneuvotteluja varten. Thank you and good luck. Kiitoksia ja onnea esittelijälle ja varjoesittelijöille. Onnea siihen, että saatte työn näissä hyvin tiukoissa aikarajoissa päätökseen. Kiitoksia kaikille näistä hyvin rakentavista kommenteista. Nyt pääsimme esityslistan kohdan 15 loppuun, isommalla esityslistan loppuun tältä päivältä, joten päätämme kokouksen ja Toivotan teille kaikille oikein mukavaa iltaa ja virkistävää iltaa niin, että voitte huomenna palata oikein innostuneella asenteella ja täynnä energiaa. Kiitoksia.